Ja, liebe... Niin, hyvät kollegat, miehet ja naiset, pyydän anteeksi, että aloitamme näin myöhässä, mutta meillä oli ongelma, joka liittyi siihen, että Lislin joutui jäämään pois terveydellisistä syistä, jota ei ollut suinkaan suunniteltu, ja enkä päässyt aikaisemmin, koska minulla oli sopinut juhlast, juhlatilaisuudesta, jossa, jossa minun täytyy olla mukana ja pyydän kovasti anteeksi, että, että puolisten tuntia myöhässä joudumme aloittamaan mitään muut tälle ei voitu. Tiedän, sihteeristö teki parhaansa, mutta en pystynyt tekemään muuta. Minun täytyy olla tuossa tilaisuudessa, joka oli pitkään aikaisemmin sovittu. Siksi minäkin kohtaan 31, joka on kohta, joka koskee kollegani Rossan mietintöä. Tässä on kyse yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista. Ja De Rossa on nyt esittänyt mietintönsä. Meillä on nyt tässä ensimmäinen keskustelu asiasta ensiksi kollega De Rossa saa puhua. Olkaa hyvä. Much, uh, Madam Chair, and, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa olevankaan teidän syynne, että aloitetaan myöhässä. Tämä on yksi näitä asioita, mitä tapahtuu aika ajoin työssä. Tämä mietintö on koskee sosiaalipalvelujen tulevaisuutta. On laaja konsensus Euroopassa, että sosiaalipalvelut, yleistä hyötyä koskevat sosiaalipalvelut ovat Euroopan sosiaalimallin ydin. Tunnustetaan myös se, että ei olla päästy vielä siihen, että miten Eurooppa tekee vuorovaik- on vuorovaikutuksessa jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että ne voidaan tarjota yleisenä palveluna, niin että ei oteta huomioon esimerkiksi vaurautta, ei pelkästään palveluja, jotka ovat olennaisia käyttäjien kannalta, vaan myös yritysten, pienten yritysten kannalta erityisesti. Ne ovat keskeisiä yhteiskunnamme laadun kannalta, sosiaalisen laadun tai elämänlaadun kannalta, jos näin voi sanoa. Mikä on todettukin monissa tutkimusprojekteissa, Eurofound – on esimerkiksi tehnyt näitä tutkimuksia. Sen vuoksi on tärkeää, että kun tutkitaan tätä asiaa, otetaan huomioon se, mikä tilanne on nykyään ja miten voidaan päästä eteenpäin niin, että voidaan tarjota laadukkaita sosiaalipalveluja. Pitkään tästä on keskusteltu. Minun aikanani ennenkin sitä varmaan yleistä etua koskevista palveluista. Siis koko tämä alue, joka, johon kuuluu eri määritelmiä, ei-taloudellisista palveluista ja taloudellisista, taloudellisista palveluista. Sosiaalipalvelut voidaan määritellä niin, että ne ovat osa molempia. Ne ovat sekä taloudellisia että eh, muita kuin taloudellisia palveluita. Ja tietysti aina on kiistaa siitä, että missä tämä jakolinja itse asiassa on. Ja siitä voidaan varmasti sopia vain tapauskohtaisesti. Viime kerta, kun asiasta puhuttiin, oli 2007 Federan mietinnön kanssa, ja yksi aloitteesta siinä, tai tärkeimmistäkin aloitteista mielestäni oli ehdotus tällaiselle foorumille, jossa voitaisiin sitten säännöllisesti arvioida, mitä tällä alalla tapahtuu. Ja muuten, kun siis sitten tällainen foorumi olikin Belgian puheenjohtajakauden aikana. He esittivät sitten 15 suositusta siitä, miten pitäisi edetä yleistä hyötyä koskevissa sosiaalipalveluissa. Nämä suositukset ajattelin ottaa mietintööni. Olen myös ottanut huomioon näkemykset sidosryhmiltä. Laaja kirjo, siis sidosryhmä on ollut mukana. Kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät, paikallisviranomaiset, keskinäiset yhtiöt, jopa yritykset, liike-elämän tahot, joihin, joiden kanssa olen puhunut ja ottanut huomioon niiden näkemykset. Meillä oli tietysti kuulemistilaisuus asiasta myöskin, mikä, joka mielestäni oli kovin hyödyksi. Se, mitä olen yrittänyt tehdä, on ottaa pragmaattinen lähestymistapa. En pyri jakamaan parlamenttia tässä asiassa yleisyydellisissä sosiaalipalveluissa. Meidän mielestäni on laaja konsensus, ei yksimielisyys, mutta laaja konsensus kuitenkin kaikkien toimielinten kesken neuvostokomissio ja parlamentti siitä, että, sosio- että yleisyydelliset sosiaalipalvelut ovat tärkeitä. Nyt uusi olosuhde on tietysti tämä pankki- ja talouskriisi vuodesta 2008 lähtien, joka on asettanut painet rahoitukseen, ja, mutta samaan aikaan luonut su- suurta kysyntää näille palveluille. Joten täytyy löytää tapoja, että miten tätä asiaa tai arvoitusta voidaan käsitellä. Ja minulla on ehdotuksia siitä, että miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Toinen suuri muutos ja minun mielestäni positiivinen muutos on Lissabonin sopimus jossa olemme jälleen painottaneet sitä, että pyrimme kohti sosiaalista markkinataloutta. Kehitetään eurooppalaista sosiaalista mallia niin, että otetaan mukaan unionin sosiaalipolitiikka kaikille politiikkalohkoille artiklan 9 mukaan. Artikla kolmessa tietysti määritellään se sellainen Eurooppa, jota haluamme, ei pelkästään markkinat, vaan tietysti myös vaikka tietysti tehokkaat kilpailukykyiset markkinat ovat perustavanlaatuisia sille, mitä teemme. Mutta ei tietysti ainoa asia. Ja tietysti artikla 14, josta, jonka myötä saadaan mahdollisuus, että voidaan asettaa asetusalueella yleishyödyllisissä taloudellisissa palveluissa. Ja sitten on myöskin artikla, jossa määritellään yleishyödylliset palvelut että jäsenvaltiot määrittelevät, järjestävät, että mikä on yleishyödyllinen palvelu ja mikä ei. Ja tietysti mikä on sitten yleishyödyllinen sosiaalipalvelu. Ja sitten he voivat tarjota ne parhaaksi katsomallaan tavalla. Tietysti muut elementit sopimuksessa myös koskevat näitä oikeuksia. Hankintasäännökset, esimerkiksi niillä on vaikutusta tuomioistuimeen tulee säännöllisesti juttuja, joissa on kiistoja komission ja paikallisviranomaisten välillä tai yksityisten yritysten ja paikallisviranomaisten välillä. Kiistellään siitä, että pitäisikö tietty palvelu tarjota tietyllä tavalla vai ei. Ja on ollut tiettyjä hyviä päätöksiä näistä tapauksista, minun näkökulmastani joitakin huonoja. Yksi päätös esimerkiksi oli tämä Altmark-päätös, josta tuli monte Crosin paketti, jossa asetettiin kynnys esimerkiksi sosiaalisen asuntotuotannolle, josta on taas tullut monia huolenaiheita esille, pelkästään sitä, että mikä kynnys on, vaan että miten määritellään sosiaalisten asuntotuotannon, sosiaalisten asuntopalveluiden tarjoaminen, onko se yleisöllinen palvelu, pitääkö sitä tarjota vain niille, jotka sitä, sitä tarvitsevat. Eli suuria asioita on kyseessä, joita täytyy ratkaista. Se, mitä on yrittänyt tehdä, on siis pragmaattinen lähestymistapa. En esimerkiksi ole ottanut mukaan, mikä tietysti, mihin olisin tietysti taipuvainen. Ja muistiosassani niin olen siitä puhunut. En ole ottanut sosiaalipalveluiden puiteasetusta tähän mukaan. Tietysti se voitaisiin käydä pitkä keskustelu ja ottaa tiukkoja kantoja. Saattaisin voittaa tai en, mutta mutta en ole varma, että edistääkö se tätä argumentointia sen puolesta, että saataisiin aikaan tehokkaita yleisyydellisiä sosiaalisia palveluita ja niiden tarjoamista. Se, mihin olen keskittynyt, olen yrittänyt yksilöidä se, että mitkä asiat ovat sidosryhmien kannalta tärkeitä, mit, mitä huolenaiheita heillä on, mitä he ovat ottaneet esille minun kanssa, niin yritän käsitellä niitä. Kahvia, kiitos. Ja yritän käsitellä niitä pragmaattisella tavalla. Ehdotan, esitän ehdotuksia, en väitä, että ne ovat täydellisiä. Olen täysin valmis hyväksymään tarkistuksia, ehdotuksia, lisäyksiä ja niin edelleen. Jos ne vain sopivat tähän laajaan perussopimuksen mukaisiin kriteereihin. Perussopimus minunkin nähdäkseni on perusta sille, mitä teemme täällä. Toinen pointti, jonka esitän tässä vahvasti, on se, meillä on ollut kolmas sosiaali- se palveluiden foomuri. Ja itse asiassa ehdotan, että pitäisi olla neljäs foomuri kahden vuoden päästä, jonka tämä valiokunta itse asiassa pitäisi järjestää, koska me olemme tämä avaintoimija tässä tällä alueella mielestäni. Meidän pitäisi se tehdä. Jotkut muut saattavat olla eri mieltä. En tietenkään ehdota tätä ainoana mahdollisuutena, mutta uskon kovasti, että on tarve mekanismille, joka loisi dynamiikkaa niin, että saataisiin asioihin puhtia näistä asioista, jotka olen yksilöinyt, ja olen varma, että muutkin jäsenet haluavat yksilöidä, että missä tätä edistystä tarvitaan. Ja se, mitä minä ehdotan, on, on sellainen työryhmä, johon tulisi monia erilaisia sidosryhmiä. Myöskin tämä parlamentti olisi edustettuna. Asiaan liittyvät pääosastot, kansalaisjärjestöt, jo, paikallisviranomaiset palveluiden tarjoajat, ehkäpä alueiden komitea tai joitakin, joku muu mekanismi. Tietysti monia edustajajärjestöjä on, jotka edustavat paikallisviranomaisia, jotka palveluja tarjoavat. Mutta periaate on se, että pitäisi olla mekanismi, joka on avoin, joka perustuu avoimuuden periaatteelle, johon voivat sidosryhmät osallistua jotta voitaisiin yksilöidä asiat, katsoa, että miten asioita voidaan edistää asianmukaisella tavalla, ja se olisi tällainen dynamiikka asioita eteenpäin. Tämä työryhmä raportoisi neljännelle foorumille kahden vuoden päästä saavutetusta edistyksestä. En halua ryhtyä tässä ideologiseen keskusteluun. Haluan yrittää löytää tien eteenpäin kansalaisten kannalta, jotka tarvitsevat palveluita, yritysten kannalta, jotka tarvitsevat näitä palveluita. Ei ole sellaista yritystä, joka ei olisi riippuvainen korkealaatuisista koulutuspalveluista Euroopassa. Asia on täysin olennainen. Kaikki yritykset ovat riippuvaisia siitä, että niillä on mahdollisuus käyttää korkealaatuisia terveyspalveluita, julkinen liikenne, mikä tahansa. Palvelut jotka ovat perustavanlaatuisia. Kokouksessa, tänä, tämän aamun kokouksessa joku mainitsi, että he ajattelevat, että yksityinen investointi olisi kasvun moottori Euroopassa. Mielestäni se on tietysti tärkeää. Yksityinen yrittäjyys on tärkeää. Mutta minä näen julkiset palvelut mm, tänä moottorina. Ja, ja sitten tämä yksityinen investointi olisi tämä polttoaine, jos näin voi sanoa. mutta en tietysti yritä pakottaa tätä kantaa kenellekään, mutta minun mielestäni ei pitäisi olla ristiriitaa sen välillä, että mikä on julkisen sektorin rooli palveluiden tarjoamisessa ja mikä rooli on yksityisillä yrityksillä ja yksityisillä investoinneilla siinä, kun luodaan työpaikkoja ja tarjotaan sellaisia tuotteita, joita yhteiskunnassa tarvitaan. Loppupäätös olisi se, että viittaan tässä vapaaehtoiseen, vapaaehtoistyön laatustandardeihin, laatukehykseen. Miten sitä voitaisiin kehittää pitää mielessä, että se on vapaaehtoista. Sitä pitäisi käyttää pohjana niissä jäsenvaltioissa, joissa ehkä on hyvin äh, vähän vielä tällaisia laatuajatuksia, vai, mutta sen pitäisi olla myös viitteenä siihen, että saavutetaan korkeampi laatutus niissä jäsenvaltioissa, jossa on Joo, perustavanlaatuista laatuajattelua. Täytyy ottaa mukaan myös sosiaaliset kriteerit laatukriteerien lisäksi palveluiden tarjoamisessa. Ei pelkästään siinä mielessä, että laatua niille, jotka tekevät työtä palveluiden parissa, vaan niitä tarjotakseen, vaan myös niiden osalta, jotka käyttävät palveluita. Tämä koskee erityisesti minun nähdäkseni julkisesti tarjottuja palveluja ja yksityisesti tarjottuja palveluja jossa paikallisviranomaiset, siinä paikallisviranomaiset antavat palvelun tarjoamisesta sopimuksen yksityiselle palvelun tarjoajalle. Siinä täytyy olla sitoumus siinä, että täytyy pitää kiinni laatu- ja sosiaalikriteereistä. Laajasti ottaen tätä käsittelen mietinnössäni. Odotan äh, vilkasta keskustelua. Toivon, että se on vilkas keskustelu ja että olisi laaja konsensus avainasioista, mitä mielestäni tarvitaan, jotta päästään eteenpäin, jotta voidaan tarvita korkealaatuisia yleisyydellisiä sosiaalipalveluja kansalaistemme hyväksi tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Kiitämme esittelijäämme ja nyt aloitamme varjoesittelijöiden puheenvuoroilla. Ensimmäisenä rouva Regina Bastos EPPstä. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja mahdollisimman selkeästi näistä asioista, joista esittelijä jo kertoi. Haluaisin kiittää häntä ja onnitella häntä tästä hyvästä työstä, tästä mietintöluonnoksesta. Minusta tämä käytännönläheinen lähestymistapa on erittäin hyvä. Hänhän siitä juuri kertoi. Tällä tavoin joitakin pelkoja saadaan jo tässä ikään kuin suitsittua – heti kättelyssä. Tässä viitattiin tällaisen ristiriitaan, joka saattaa olla olemassa, mutta minusta nyt esittelijällä on tällainen pehmeämpi lähestymistapa ja hän selvästi ymmärtää asian tärkeyden, varsinkin kun ajattelee, että taustalla on koko tämä sosiaalinen ja, ja finanssikriisi. Olemme yhtä mieltä yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tärkeydestä. Ne ovat tärkeitä sosiaaliselle ja alueelliselle kohesiolle. Sosiaalipalvelut ovat osa kansalaisten jokapäiväistä elämää, kunnianarvoista kansa, kansalaisten elämää, ajatellaan terveydenhoitoa, vesihuoltoa, mitä tahansa. Kaikki nämä ovat osa ihmisarvoista elämää yhteiskunnassa, myös niiden, jotka ovat muita heikommassa asemassa. Meidän tulee olla varovaisia ja muistaa, että tämä ala suoraan koskettaa ihmisiä paikallistasolla ja alueellisella tasolla jäsenvaltioissa. Me näemme sosiaalipalvelut tällä tavoin ja meistä ne siksi ovat jäsenvaltioiden toimivallan alaisuudessa. Näin me ymmärrämme tämän läheisyyden, läheisyysperiaatteen. Ne ovat palveluita, jotka ovat kansalaisia lähellä. EUta ei kaivata siihen väliin sekaantumaan sen enempää kuin että se luo tällaisen lainsäädäntökehyksen, joka lisää avoimuutta. Me haluamme varmasti puitedirektiivin, joka antaa esimerkiksi rahoitussääntöjä näitä palveluja tarjoaville organisaatioille. Meidän tulee kuitenkin huolehtia siitä, että nämä sosiaaliset palvelut ovat korkealaatuisia ja että niitä on helposti saatavilla. Tämä asia tulee tehdä ymmärrettäväksi jokaisessa jäsenvaltiossa – ja meidän tulee varmistaa, että se voidaan varmistaa, sen toteutuminen voidaan varmistaa kansallisella ja paikallisella tasolla myös näinä kriisin aikoina. Aivan kuten esittelijä tässä jo korosti, tässä on pari uudempaa asiaa vuoden 2007 jälkeen. Talouskriisi on iskenyt, joten siksi tiettyihin asioihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Meidän tulee pyrkiä varmistamaan näiden palveluiden järjestäminen. Myös Lissabonin sopimus muuttaa tilannetta, sosiaalitaloutta ja markkinataloutta. Meillä on oltava myös hyvin alakohtainen lähestymistapa näiden palveluiden järjestämiseen artiklan 14 kautta. Meidän kantamme on se, että tämä käytännönläheinen lähestymistapa on se oikea ja sitä tulisi noudattaa jatkossakin meidän ei tule tässä nyt kuunnella omia ennakkoluulojamme, eikä suinkaan pyrkiä sääntelemään sitä, miten jäsenvaltiot nämä palvelut järjestävät tai missä suhteessa esimerkiksi yksityinen sektori voi osallistua palveluiden järjestämiseen. Meidän on seurattava tapahtunutta kehitystä ja löydettävä vastauksia kysymyksiin kaikille osapuolille – Tällä tavoin voidaan turvata palveluiden universaalius, se, että ne eivät edistä sosiaalista syrjäytymistä, vaan pikemminkin ehkäisevät sitä. Meillä on myös työryhmä tässä asiassa, joka jättää tarkistuksia. Haluamme kuitenkin tehdä hyvää yhteistyötä tämän käytännönläheisen lähestymistavan kautta tässä erittäin tärkeässä asiassa – ja aikana, jolloin kaikki jäsenvaltiot ja kaikki kansalaiset turvautuvat näihin palveluihin entistä enemmän. Kiitoksia kovasti, Robastos. Seuraavaksi listalla on Karima Deli Vihreiltä. Ole hyvä, Karima. Je voudrais euh, remercier. Minä haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvästä työstään – siellä on hyviä ja puolustettavia asioita myös romaneihin liittyen ja myös näihin yleisyödyllisiin sosiaalipalveluihin erityisesti liittyen. Minä haluaisin ottaa esiin sen asian, että meidän tulee olla erittäin varovaisia niin, että jäsen, jäsenvaltiot takaavat näiden palveluiden ylläpitämisen edelleen niin, että, niin, että sosiaalinen suojelu sitä edistetään ja että asia näkyy myös talousarvioissa. Sen tulee pysyä pysyvänä osana talousarvioita. Tämä transaktiovero voisi olla tärkeässä osassa, kun näiden palveluiden järjestämistä pyritään turvaamaan. Meidän tulee olla varovaisia myös kriteeristön suhteen, kun ajatellaan erityisesti laatukriteerejä, olivatpa ne sitten sosiaali, sosiaalisia tai ympäristöllisiä kriteerejä. Niiden, niistä huolehtiminen on tärkeää, erityisesti julkisten palveluiden kohdalla. Minusta yhtä lailla eurooppalaisen lainsäädännön tulisi huomioida näiden palveluiden rooli, niiden toimiminen ja se, että ne, ne toimivat ei-kaupallisilla perusteilla, vaan sosiaalisilla perusteilla. Eli tällainen kannattavuuden tai voittoa tuottamisen periaate voitaisiin unohtaa ja keskittyä laatuun ja laatuun kansalaisen näkökulmasta. Myös totta kai lainsäädännöllä pitää pyrkiä turvaamaan alueellista yhteistyötä eri julkisten palveluiden toimittajien ja toimien, toimijoiden välillä. Laatukriteereitä voitaisiin myös käsi työolosuhteiden parantamiseen. No sitten tämä puitedirektiivi kysymys. Miksi se on otettu esiin? Tätä asiaa on nyt jo työstetty monta vuotta, mutta mitä nyt tässä mietinnössä sen eteen sitten tehdään? Mitä, mitä tuloksia, kouriin tuntuvia tuloksia kansalaisille päin me voimme saavuttaa? Tämä on se kysymys, joka, jota tässä pitää nyt miettiä. vihreiden ryhmän puolesta. Haluaisin kuitenkin selviä vastauksia näihin kysymyksiin. Ja, wir haben, äh... Niin, meillä on täällä puheenvuoropyyntö herra Fabrilta. Olkaa hyvä. Děkuji. Já mám obavu, aby se z té zprávy Puheenjohtaja, olen huolissani siitä, että, että tämä mietintö, jonka herra De Rossa on laatinut, ei sitten jäisi liian epämääräiseksi, koska täytyy sanoa ehdottoman selvästi, että palvelujen yksityistäminen saattaa aiheuttaa, hetkinen, anteeksi, meillä on ongelma tulkkauksessa, ei kuullut Saksan tulkkausta ollenkaan. Ja saattaa olla muuallakin vähän puutteita tai aukkoja, mustia, sellaisia. Voitteko aloittaa uudelleen? Sitten kuulemme, pelaako kaikki. Pozornit NATO, že privatizacja oto tulee. No, yksityistäminen yksityistämisessä on kysymys julkisista palveluista. Se johtaa hyvin erilaisiin tuloksiin, palvelujen heikkenemiseen ja niiden kallistumiseen ja etääntymiseen kansalaisista. No miksi me puhumme yksityistämisestä? Totta kai silloin, kun valmistetaan tavaroita, on aina, aina vaihtelu, vaihtelu, vaihtelua tuotteiden saatavuudessa jos puhutaan yksityistämisestä, missä UK se on johtanut Eh, jopa tilanteen heikentymiseen. Siksi en haluaisi nähdä, että tämä mietintö päätyisi, niin kuin lähes kaikki mietinnöt ovat päätyneet siihen, että se olisi jonkinlainen täysin epämääräinen eikä selkeää puhetta. Seuraavaksi on Elisabeth Morange vuorosodalla. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää kollegamme Derosson hyvästä työstä työryhmässä, pysyvässä työryhmässä meillä oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja osallistua tähän keskusteluun. Se oli siis ammattijärjestöön ja parlamentin välinen työryhmä. Ja työ, sen työryhmän työ on integroitu myös nyt tähän mietintöön. Olen edustaja Bastosin kanssa samoilla linjoilla ja myös olen samalla linjalla siitä, mitä edustaja Dali tässä sanoi tästä varovaisuudesta. Kansallisia talousarvioita täytyy totta kai suunnitella paljon huolellisemmin. Meidän tulee kiinnittää huomiota tasapainon säilymiseen niin, että ei sillä tavoin sitten rangaista niitä tahoja, joista tänään täällä aamulla puhuttiin. Jäsenvaltioiden tulee pitää yllä sitä palvelutasoa, joka niillä nyt on yleishyödyllisissä sosiaalipalveluissa. Eurooppa haluaa, että se otetaan tosissaan ja että nämä palvelut otetaan tosissaan. Ja se tässä tulee pyrkiä nyt varmistamaan, jotta tuotamme todellisia ja toimivia yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita. Olipa kyseessä sitten kaupunkiympäristö tai, tai maaseutu, näitä palveluita tulee ylläpitää tämä esittelijälle tiedoksi. Mutta paine pitää tosiaan pitää yllä aivan jokaisella tasolla, koska jos näin ei tehdä, tehdä niin, niin silloin palvelut kansalaisten näkökulmasta huononevat, mutta ollaan realisteja. Um, vielen dank. Kiitoksia. Seuraavaksi antaisin kernaasti puheenvuoron komission edustajalle, <clears throat> joka on Ruvakoin Cheta Coltrera ja olkaa hyvä. Thank you. I would like first of all to congratulate. Kiitoksia. Ensinnäkin onnittelisin herra De Rossa tästä kiinnostavasta ja kattavasta vietinnöstä, joka on todellakin äh, laatinut perusteellisen analyysin sosiaalipalvelusektorista ja ja eri toimijoiden asemasta, sillä komissio seuraa kiinnostuksella tätä käyt- tästä käytäviä keskusteluja. Totta kai olemme samaa mieltä siitä, että sosiaalipalvelut ovat keskeinen asia Euroopan yhteiskuntarakennetta ja niin kuin vuonna 2007 tiedonannossa totesimme, että jossa määrittelemme tavoitteet ja periaatteet sosiaalipalveluille. Sosiaalipalvelut ovat ennaltaehkäiseviä Eh, asemaltaan, joka koskee ja ne koskevat koko väestöä. Ja kuten herra Andor eh, on toistanut useaan otteeseen, ne eivät ole kustannustekijä, ne ovat investointisijoitus Euroopan unionin kannalta. Ja olen iloinen nähdessäni, että tämä ajatukset ovat näkyneet nyt myös tässä mietinnössä. Ja toivottavasti eh, esittelijä löytää konsensuksen tässä asiassa. Se tuntuu olevan erittäin tärkeää. Tässä on syytä muistaa, että tämä sosiaalipalvelujen järjestäminen ja rahoitus on etu, lähinnä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia, mutta komissio voi auttaa jäsenvaltiota organisoimaan ja, ja hyvää laatua ja tehokkuutta ja kannattavuutta niin, että, että sosiaalipalvelut ovat hankittavissa. Me olemme sosiaalisen, työryhmässä kehitellään Euroopan tason vapaaehtoisen työn kehyksiä ja me toivomme niiltä pohjilta, siltä pohjalta, niin kuin Rondi Rossa totesikin, että me pyrimme panemaan täytäntöön tätä äh, vapaaehtoista kehystä. Toisekseen me autamme julkishallintoa ja jäsenvaltioissa äh, soveltamaan paremmin äh, EU-sääntöjä myös rahoituksen osalta niin, että voitaisiin soveltaa näitä palveluja niin, että ne ovat osa taloudellistakin toimintaa. No miten tämä tapahtuu? No me julkistimme 2007 eh, tällaisia eh, yleisiä kysymyksiä eh, julkisen sektorin hallinnosta, hankinnoista ja avasimme kanavan sitten kansalaiselle julkishallinnolle. Me olimme yhteistyössä tämän komitean kanssa. Nyt meillä on uusi opas, joka on hyvin kattava, joka antaa opastusta näissä säädöksissä pikapuoli meillä tulee olemaan koulutusaloitteita paikallishallintoa varten niin, että ne voivat sitten soveltaa EU-sääntöjä helpommin. Mutta tämä on todellakin hyvä hetki tälle mietinnölle ja tälle keskustelulle Euroopan parlamentissa, koska komissio pohtii nyt myös sitä, että se tarkistaisi kahta tärkeintä lainsäädäntöosaa, jotka liittyvät tähän sosiaalipalveluihin, mitä valtionapua ja äh, julkisia hankintoja ja näitä koskevia sääntöjä. Me olemme käynnistäneet hyvin laajan konsultaation julkisen sektorin hallinnoista ja vihreä kirja julkistettiin muutama viikko sitten asiasta. Siksi me olemme kovin kiinnostuneita äh, kuunnellessamme tätä keskustelua ja lukiessamme teidän tekevien ehdotuksia. Näyttääkin siltä, että erät näistä ehdotuksista ovat jo näkyvissä mustaa valkoisilla. Ja tämä on hyvin tärkeää nähdä, että missä konsensus sitten löytyy näissä ehdotuksissa. Yksi asia ja vielä on syytä sanoa, eikä tämä liene yllätys herra de Rossalle. Me olemme hieman epäilevempiä siitä ajatuksesta, että luotaisiin moni, moni, monien, monen toimijan task force, kuten herra Andorio on sanonut, aikaisemmin näyttää siltä, että realistisempaa olisikin, pragmaattisempaa olisikin tukeutua siihen, mitä meillä nyt jo on. Me emme ole samaa mieltä siitä, että että tämä ei olisi läpinäkyvä tai riittävän edustava järjestelmä. Me katsomme, että niin kuin on, e, tämähän voisi olla hyvä foorumi keskustelulle näiden sääntöjen soveltamisesta sosiaalipalveluihin. Meillä on e, epävirallinen työryhmäkin, joka viilaa näitä asioita. Se on jo julkistanut hyvin kattavan ja kiinnostavan raportinkin, jota tekin siterasitte teidän luonnoksessanne. Ja tässä sosiaalisen suojelun komiteassa olemme jatkaneet tätä keskustelua siitä, että mitä näitä EU-sääntöjä sovelletaan muistaen, että tämä on todellakin korkea käydä keskustelua muistaen ne uudet asiat, joita lähikuukausina on odotettavissa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komissiolle. Ja nyt sitten sokerina pohjalle. Pohjalla esittelijä, olkaa hyvä. Uh, thanks very much. I, I don't have uh, much to, to... Kiitoksia, ole paljon lisättävää, koska jäsenien täytyy palata ryhmänsä pariin ja miettiä, mitä tarkistuksia ja niin edelleen he voivat esittää. Ja mielelläni tapaan ryhmittäin tai kahden kesken tai mitä vaan keskustellakseni niistä olen tietysti mielessäni, että kaikki ovat pitäneet laajassa mielessä mietintöä hyvänä. Niin, että sehän on selvää, että miten, täh- miten hyvän tahansa mietinnön tekeekin, niin tarkistuksia aina tulee, se on työn luonne täällä. Mutta yritän varmistaa, että saadaan konsensus aikaan ilman sitä, että pudotaan siihen ansaan, Mr. Richard Falber puhui, että, että ettei tehdä sellaista mietintöä, joka ei sano oikeastaan mitään. Eli pitää saada sellaista, joka oikeasti tuo lisäarvoa keskusteluun ja lisäarvoa siihen, mitä lis- sidosryhmät meiltä odottavat parlamentin jäseninä. Ja kun otetaan huomioon yhteispäätösmenettely monissa asioissa komission ja neuvoston kanssa. Pidän oikein hyvänä näitä näkemyksiä, joita esittivät komission edustajat. Tietysti olen tietoinen tästä vastahakoisuudesta komissiossa äh, Task Forceille työryhmälle. Mielestäni on se periaate olemassa, että tarvitaan sellaista elintä, joka edistää näitä asioita, joten onko este sitten ylittämätön? Tämä sosiaalipalveluiden foorumi mielestäni ei ole osallistava, avoin, vaan miten, hyvä, miten tahansa hyvää työtä se onkin tehnyt aiemmin. Eli täytyy avata ovet ja puhua tietyille sidosryhmille aika ajoin. Jos haluaa dynaamisen mekanismin, niin täytyy olla jatkuvaa vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Ja siihen tietysti voi kuulla sellaisia ihmisiä, jotka yleensä tekevät foorumin puitteissa töitä. Mutta tarvitaan dynaamista äh, toimintaa. Jos niin voi sanoa, niin jos tämän näkee, äh, tämä voidaan nähdä avainelementtinä tässä mietinnössä, tai yhtenä niistä. Tietysti mikä kokoonpano on, siitä voidaan keskustella. Sanon vain, että Täytyy olla avoin ja osallistava. Muuten se ei toimi. Muuten sitten on vain ryhmä, joka istuu suljettuvien takana, keskustelee keskenään ja ei tapahdu mitään liikehdintää. Eli täytyy olla seurattava ja avoin ja osallistava. Tästä voidaan tietysti puhua myöhemmin lisää. Olen jo saanut vastauksia joiltakin konsultoimilta ja sidosryhmiltä, joihin johon olin yhteydessä valmisteluvaiheessa. Hyvin mielenkiintoisia kommentteja joitakin. Useimmat varmaan voin ottaa mukaan, joitakin en voi, mutta näinhän se aina menee. Teillä taitaa olla tarkistukselle päivämäärä. 23. se taitaa olla tätä kuuta, mikä on aika nopeasti tulee. Mutta työ alkaa, kuten sanottu. Kiitos. Kiitoksia. Tämä ei oli tarkoitus sanoakin. Ensinnäkin kiitokset teille ja kaikille muillekin keskustelun osallistuneille. Aikataulu on seuraava ensi viikolla 23. päivä maaliskuuta. Tarkistusta jättöaika. Keskustelu tarkistuksista on 13.14. huhtikuuta valiokunnassa. Sitten tarkistus hyväksytään 24.-25. toukokuuta kokouksessamme ja on tarkoitus on saada tämä mietintö täysistuntoon kesäkuussa. Näin ollen tämä asia on loppuun käsitelty ja nyt tulemme kohtaan numero 32. Tässä on aiheena työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sen vahvistaminen Euroopan unionissa. Esittelijä on herra Ungurena Reanu EPPstä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö käsittelee erittäin tärkeää aihetta. Sehän on helppo nähdä, eli työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Kuten tiedätte, jo vuosikymmenen ajan täällä EU:ssa on keskitytty vapaan liikkuvuuden haasteisiin ja myös sitten etuihin. Meillähän on nämä viisi vapautta jotka ovat EUn kivijalka. Mutta silti vielä nykyäänkin keskustellaan työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja kyseenalaistetaan niitä saavutuksia, joita meillä nyt jo on. Komission tiedonannon jälkeen tai sen ansiosta saatiin lisätietoa kotimaansa jättävien työntekijöiden tai heitä kohtaavista ongelmista. Sanoisin, että meiltä puuttuu toimenpiteitä ja parannusehdotuksia. Siitä syystä oma mietintöni keskittyy siihen, että siinä luetellaan kaikkein pahimmat ongelmat ja sitten siinä ehdotetaan ratkaisuja. Pääasiallinen huolenaiheeni on se, että yritän tässä selittää, miksi EUn ei tulisi pelätä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Kansallisella tasolla saatetaan pelätä esimerkiksi työpaikkojen menetyksiä, jos rajat avataan muiden maiden työntekijöille. Ei ole minkäänlaisia taloudellisia tai sosiaalisia syitä, joilla tällaisia pelkoja voitaisiin tukea tai todistaa niiden oikeellisuus. Kyse ei ole politiikasta tai ideologiasta. Tässä on kyse ainoastaan numeroista ja taloustiedosta komission lukuisat asiakirjat ovat jo osoittaneet ihan yksityiskohtia myöten, että työntekijöiden ja työvoiman liikkuvuus on tuonut mukanaan paljon myönteisiä ilmiöitä EU:ssa. Joten siksi ei kannata pelätä, että omaan maahan tulvisi vaikka idästä hirveä määrä ulkomaalaisia työntekijöitä. Työn perässä muuttaminen toiseen maahan merkitsee aina uusia kuluja. Ihmiselle pitää opetella uusi kieli, kulttuuri, ehkä jättää perhe taakseen. Tämä tekee siitä muuttamisesta suhteellisen vaikeaa ihan kaikille. Toisekseen sitten ne, jotka muuttavat työn perässä toiseen maahan, ei heistä tule taakkaa sille vastaanottavalle valtiolle. He yleensä täyttävät jonkinlaisen aukon, joka työmarkkinoilla jo on. Meillähän on jo kaksi direktiiviä, 38 ja 36 tästä asiasta. Ne ovat erittäin tärkeitä tässä, sillä niillä pyritään kaatamaan jo olemassa olevia esteitä liittyen esimerkiksi naisiin ja korkeakoulutettuihin. Tärkeää on myös se, että pyritään selvittämään asioiden nykytila ja sitä kautta sitten luomaan yhteyspisteitä eurooppalaisen lainsäädännön ja kansallisten lainsäädäntöjen välillä. Tästä asiasta on jo sovittu komissiossa tai komission kanssa käydyissä keskusteluissa. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus edellyttää sitä, että työvoimapolitiikka ja koulutuspolitiikka koordinoidaan. Sitten tulee mukaan ottaa myös sosiaalipolitiikka, verotusasiat ynnä muut niin, että nämä asiat eivät suinkaan ole esteenä niille, jotka haluavat pitää kiinni työntekijän oikeuksistaan. Monet ovat huolissaan siitä, minkälainen vaikutus EU 2020-strategialla nyt on työvoiman tai työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, meidän tulisi pyrkiä varmistamaan, että tämä oikeus, sen toteutuminen todella tapahtuu, aivan kuten tuossa strategiassa todetaan. Myös liikkuvuusstrategia on erittäin tärkeä, kun pyritään saavuttamaan näitä liikkuvuuteen liittyviä tavoitteita – työpaikkojen luojat, kuten esimerkiksi PK-yritykset, ovat tärkeässä osassa ja myös virallista ja epävirallista koulutusta tulee, tulee lisätä. Meidän tulee myös pyrkiä vähentämään hallinnollisia esteitä. Sen tulisi olla prioriteettina tässä. Tässä periaatteessa se, mitä tuo mietintöni sisältää ja olen kiinnostunut nyt kuulemaan teidän näkemyksiänne tästä asiasta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijöiden vuoro. Ensinnäkin SNDstä Blinki, Blinkiviciute. Toivottavasti tämmöinen oikein lausuttu. She's my fast name, Vilja. Okay. Ačiū labai <laughs> um, panui pranešėjui Ungurenu. E, iš tiesų pritariu e, jo pranešimo mintim ir e, siūlom. Tuon näitä pääajatuksia tässä mietinnössä, kuten myös ehdotettuja toimenpiteitä. <clears throat> Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi pää- ja perusvapauksia EUn kansalaisten kannalta. Mitään syrjintää ei saisi olla näissä kysymyksissä – ja työntekijät, jotka siirtyvät yhdestä EU-jäsenvaltiosta toiseen, heidän pitäisi voida ö, käyttää samoja oikeuksia kaikkialla. Ovat, ja sit, on sitten kysymys sosiaalialasta, koulutuksesta tai terveydenhuollosta. Heillä on myös samat mahdollisuudet ja näiden, näiden mahdollisuuksia pitäisi soveltaa myös perheenjäseniin, mutta meidän täytyy myös tarkastella todellisuutta. Ja valitettavasti on useinkin rikkomuksia näiden työntekijöiden oikeuksien suhteen. Hyvin usein työntekijät, jotka tulevat jostakin toisesta jäsenvaltiosta, he joutuvat syrjinnän kohteeksi. Ensinnäkin <clears throat> tämä johtuu heidän puutteellista kieli, kielitaidosta, he eivät tunne kyseisen siis isäntämaan oikeudellista järjestelmää. Heillä on vaikeuksia sopeutua. Työnantajat saattavat myös käyttää tätä tilaisuutta hyväksi, hyväkseen. He saavat alhaista palkkaa, heillä ei sosiaalisia take, sosiaalitakeita eikä etuuksia, he ovat huolissaan. Sain tietää tästä ohjelmassa silloin, kun työskentelin Liettuan sosiaaliministeriössä – se, mikä minua huolestuttaa, on se tosiasia, että nämä ihmiset hyvin usein palkataan laittomasti tai, tai sitten he siirtyvät osaksi harmaata taloutta. Luulenpa, että taistelu tällaista työllistämistä vastaan pitäisi olla meidän päätehtävämme yksi sellainen, koska tämä vahingoittaa jäsenvaltioita – koska he eivät maksa veroja ja taas toisaalta heillä ei ole mitään sosiaaliturvaa tai sosiaalisia takeita. Tämä on sellainen asia, johon pitäisi keskittyä. Ja lisäksi olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, joka sanoi, että, että on korkea aika käynnistää keskustelut siitä, tarvitsemmeko me siirtymäkausia työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Ja kahdeksan jäsenvaltion äh, siirtymäkausi on päättymässä, mutta meillä on edelleenkin jäljellä vielä Romania ja Bulgaria. Ja komission tiedonanto, jos jäsen tekemät analyysit osoittavat ja tilastot osoittavat, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole soveltaneet mitään äh, siirtymäkausia, eivät valittele ollenkaan työntekijöistä, jotka tulivat uusista jäsenvaltioista äh, Minusta äh, tämä näkökohta pitäisi ottaa tarkasteltavaksi niissä jäsenvaltioissa, jotka jatkavat äh, siirtymäkauden soveltamista. Minusta me emme saa pelätä sitä, että, että tutkisimme näitä jäsenyyssopimuksia uuteen otteeseen. Tämä on hyvin tärkeää äh, erästä toisestakin syystä, koska usein, kuule, usein kuulemme sellaisia käsityksiä, että Euroopan unioni ei ole yhtä perhettä. on sellainen vaikutelma, että Eurooppa, EU soveltaa kahden kerroksen väen politiikkaa. On EU-kansalaisia, jotka ovat parempia kuin tietysti jäsenvaltioista tulevat EU-kansalaiset. Meidän pitäisi selvittää tämä asia ja olen esittänyt kirjallisen kysymyksen komissiolle. Sain vastauksen pari kuukautta sitten ja komissio sanoo, että Euroopan komissio niin ikään, niin ikään kehottaa jäsenvaltiota selvittämään näitä siirtymäkauden järjestelyjä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden osalta, koska työntekijöiden vapaa liikkuvuus voisi tuoda paljonkin lisäarven elpymiselle meidän unionissamme, ja se voisi tuoda sosiaalista hyvinvointia ja taloudellista vakautta. Tässä kommenttini. Sitten vielä yksi käytännön asia saatamme ajatella, että on hyvinkin helppoa muuttaa jäsenvaltiosta toiseen. On erilaisia käsityksiä tästä. Komission tiedonanto sisältää tiettyjä lukuja, jotka osoittavat, että hyvin pieni osa ihmisistä asuu toisissa jäsenvaltiossa kuin omassa kotimaassaan mutta totta kai tilanne jäsenvaltioittain vaihtelee. Esimerkiksi Liettuan kaltainen pieni jäsenvaltio, jossa on noin 100 000 työkäistä ihmistä, jotka lähtevät Liettuasta. Se vaikuttaa kovin laajalti. Siksi meidän pitäisi pohtia komission ja neuvoston kanssa ja yrittää saada aikaan parhaat käytänteet – ja meidän pitäisi yrittää osoittaa keskinäiset edut, joita työntekijöiden vapaa liikkuvuus saattaa tuoda jäsenvaltioille. Meidän pitäisikin yrittää osoittaa, että tässä, tästä voi, voi kaikki hyötyä. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Cornelissen vihreistä. Olkaa hyvä. Thank you. Um, I'd like to thank the rapporteur for... Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja olen paikkauksellisen tyytyväinen kohtaan 14, jossa vaaditaan kovasti siirtymäkauden esteiden juurimista. Hollannissa samassa maassani Alankomaissa esteitä vielä on muutamalle jäsenvaltiolle ja siitä, se johtaa sitten työntekijöiden hyväksikäyttämistilanteisiin ainoa hyvä termi sille on valkoinen orjuus. Siihen se johtaa. Mietinnössä myös sanotaan, että pitäisi painottaa positiivisia vaikutuksia, joita liikkuvuudella on. Se on erinomainen idea. Toisaalta pitäisi tutkia myös negatiivisia vaikutuksia, joita näillä siirtymäkauden toimilla on. Myöskin pitää mielessä Kroatian liittyminen. Olen melko varma, että Alkomaiden hallitus pyytää siirtymätoimia Kroatialle, vaikka siinä ei olisi mitään järkeä niin tehdä. Mielestäni meidän pitäisi näyt, äh, näyttää selkeästi se, että tämä ei ole hyvä ajatus. Olette ottaneet esille monia esteitä, tärkeitä esteitä liikkuvuudelle, mutta muutama puuttuu. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliittojen tunnustaminen ja avoliittojen ja näin samaa sukupuolta olevat parit pystyvät vaikeammin työskentelemään ulkomailla. Heidän on myöskin, tai sukupuolta vaihtaneiden on vaikea saada todistusta siitä uutta jäsenvaltiota varten. Sitten on syrjintää toisessa jäsenvaltiossa työskenteleville Alankomaat on jälkeen jälleen huono käytänne. Oli sitten kyse pulkaajalaisista tai romanialaisista, heitä, kaik, heitä kaikkia kutsutaan puolalaiksi ja siitä on tulossa tällainen haukkumanimi. Tätä pitäisi torjua ja asiaa käsitellä hyvin vakavasti EU-tasolla. Pitäisi myöskin näiden, nyt kun siis on leikkaustoimia ja kuristamistoimia, jos nyt sitten yritetään leikata eläkeetuja, niiden ihmisten osalta, jotka ovat muuttaneet jäsenvaltiosta toiseen. Et esimerkiksi niin, että vain ne, jotka maksavat itse jäsen, asianomaisessa jäsenvaltiossa veroja, voit hyötyä näistä toimista. Tällaista yritetään. Ja viimeinen asia, jonka haluan mainita, pitäisi myöskin tutkia, miten kansallisessa voi menettää äänioikeutensa, jos tekee työskentelee ulkomailla jonkun aikaa. Ja jossakin jäsenvaltiossa on myös kovin vaikea äänestää Eurooppa-vaaleissa, vaikka tietysti asuu EU-ssa, mikä on tietysti naurettavaa. Joten odotan yhteistyötä esittelijän kanssa, laadin tarkistuksia, jotta tästä saadaan kattavampi mietintö. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Emilia Turunen. Okay, I use the same microphone. No niin, käytän samaa mikkiä. A lot, uh, for the report. Just... Kiitoksia tästä. Muutama kommentti. Pitää paikkansa, että keskitymme esteisiin liikkuvuuden edessä, mutta meidän täytyy myös parantaa tekstejä, joilla voidaan parantaa muuttavien tilannetta. On yleisesti tiedottu, että maahanmuuttajatyöntekijät ovat haavoittuvaisia. He usein päätyvät epävarmoihin työsuhteisiin, jotka ovat oikeastaan näitä pimeitä työmarkkinoita, ja sitä täytyy käsitellä. Ja täytyy saada aikaan säällistä muuttamista. Ja olisi kiinnostavaa painostaa tätä osaa niin, että isäntämaan olosuhteita sovelletaan työntekijöihin, jos on alankoma, alankomaalainen työntekijä tai siis jos muualta päin Eurooppa tuleva työntekijä. Kaikilla pitäisi olla samat oikeudet ja standardit. Tämä on sellainen näkökulma, jota pitäisi ottaa huomioon tässä mietinnössä, koska valitettavasti näin ei tapahdu tänään. Ja se ei todellakaan ole säällistä niiden kannalta, jotka muuttavat maahan ja niiden kannalta, jotka päätyvät palkkapaineisiin ja tämän tyyppisiin tilanteisiin. Tähän, tämän täytyy ottaa esille tässä mietinnössä. Muilta osin tämä on oikein hyvä lähtölaukaus ja hyvin tärkeä asia meille kaikille tässä valiokunnassamme. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Elisabeth Moran Satie. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää edustaja Ugraanua tästä tehdystä työstä, joka vaikuttaa minusta erittäin laadukkaalta ja hyvin järkevältä ja käytännönläheiseltä mietinnöltä. Minä kannatan sitä, että liikkuvuutta tuetaan me kaikki tarvitsemme sitä täällä Euroopassa. Kaikki voivat hyötyä siitä. Minusta meidän kannattaa suhtautua myönteisesti ja rakentavasti niihin työntekijöihin, jotka ovat valmiita muuttamaan Euroopassa. Kyse ei ole siitä, että suojellaan heitä liikaa. Minun mielestäni pitäisi pyrkiä siihen, että liikkuvuus jota nämä työntekijät harjoittavat, olisi lisäarvo ja että voitaisiin tunnustaa heidän asiantuntemuksensa tässä liikkuvuudessa. Anteeksi, meillä on taas ongelmia Saksan tulkkauksessa. Please you can continue, check it. Oui. Est-ce qu'il faut que je reprenne? Mm-hmm. Puhunko uudestaan, aloitan uudestaan vai jatkanko? Niin, eli Näiden työntekijöiden liikkuvuutta tulee tukea. Siitä tulee tehdä tällainen lisäarvo. Kyse ei ole välttämättä ihmisistä, joilla on korkeakoulutusta. Heille tulee siksi tarjota jatkokoulutusta. Ja minä lisäisin tähän vielä lisäargumentin, jossa todettaisiin, että tulee meidän tulee tunnustaa heidän se pätevyys, jota heillä nyt on tällaisessa liikkuvuudessa, liikkuvuusasioissa. He ovat siirtyneet uuteen maahan, osoittaneet merkittävää sopeutumiskykyä, heillä on uudenlaisia taitoja ja minusta tässä tunnustamis- tai pätevyyden tunnustamisprosessissa, että siihen voitaisiin lisätä tällaista, tällaisia lisätaitoja. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että on taitoja, joiden joiden ansiosta voi lähteä ulkomaille, vaan se, että se lähtö sinänsä jo itsessään on tietynlainen taito ja tuo taitoja. Joten siksi tämän tyyppinen tarkistus voitaisiin tehdä tuohon mietintöön näiden liikkuvien työntekijöiden kannalta. Sitä kannattaisi nimittäin arvostaa. Alors, je reprends la discussion en cours. No niin, minä jatkan tässä. Sitten seuraava puhuja. Ja danke. Kiitoksia. Minäkin haluan kiit- ensinnäkin kiittää lämpimästi tästä mietintöluonnoksesta. Se on todellakin oikein hyvä pohja käsittelylle valiokunnassa ja myös koko parlamentissa, jotta voitaisiin saada linjaukset aikaan aivan, aivan äskettäin Sain tämän paperini äh, John Hickisiltä, joka oli alun perin varjoesittelimme, mutta hänet valittiin Irlannin parlamenttiin. Näin ollen minä otin tämän tehtävän hoitakseni tänään. Siksi voin vain sanoa, mitä olen nyt yrittänyt selvittää äh, tästä mietinnöstä. Haluaisin kernaasti siitä, mitä on sanottu jo yrittää selvittää, mitä mahdollisuuksia on saada konkreettisia vasta- äh, selvityksiä jäsenmaille erityisesti suhteessa täydellisen työntekijän vapaan liikkuvuuden käyttöönotossa, koska siinä on olemassa, ollut käytössä myös poikkeusjärjestelyjä. Ja tässä on kyse erityisesti myös siitä, missä määrin tietty oikeus, tiettyjä oikeusperusteja on jäsenvaltioissa sen toteuttamiseksi, että todellakin sama palkka samasta, työtä, samasta työstä samassa työpaikassa toteutuu jotta sitten myös ehdot ja edellytykset saadaan toteutettua. Tässä on kyse muun muassa siitä, missä määrin yksittäisissä jäsenmaissa on tilastollista tietopohjaa lähetettyjen työntekijöiden osalta, jotta sitten voitaisiin tehokkaasti valvoa, missä määrin kukin, kunkin kohdalla toteutuu vähimmäispalkkavaatimus ja myös sellainen kysymys tulee esille, että missä määrin on velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksuja silloin, kun lähetetty työntekijän kesto on yli kaksi kuukautta. Täytyy selvittää, millä tavalla tämä voi tuoda toteuttaa tai sitten va- vaatia sitä. Ja puuttuisin myös siihen ehdotukseen, jonka eräs kollega ehdotti, että pitäisi vahvemmin selvittää myös samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuuksiin ja samalla kysymys siitä, missä määrin oikeudet ja perusoikeudet kaikkien kansalaisten kohdalla toteutuvat kaikilla tämän unionin alueilla. Vielä sellainen huomio, että, että eräissä jäsenvaltioissa e- että oikeastaan kierretään se kysymys että syrjintä poistettaisiin Bulgaariasta ja Romanista tulevien kansalaisten kohdalla niin, että vaan puhutaan yleisesti siitä, että, että ei ole minkälaisia poikkeuksia enää niille valtioille, jotka 2004 liittyivät Euroopan unioniin. Ja näin ollen sitten voidaan ikään kuin kiertää tämä kyökki, että on sitten kuitenkin kaksi maata, joihin, joita koskee nämä rajoitukset. Siinä mielessä nämä kommentit olivat paikallaan, että tämän tyyppinen syrjintä täytyy lopettaa. Kiitoksia. Edustaja De Rossa. Um, the, um... Muutama kohda. Tämä keskustelu liittyy näihin yleisöllisiin sosiaalipalveluihin, koska työntekijät, jotka ovat liikkuvia, heidän täytyy saada myös yleisyydellisiä sosiaalipalveluja erityisesti. Eikä paljon kiinnitetä huomiota niihin työntekijöihin, jotka ovat liikkuvia, joilla saattaa olla myös perhe. Odotammeko, että he siirtyvät jäsenvaltiosta toiseen ja jättävät perheensä taakseen? Vai mitä tarkasti ottaen? Eli Täytyy ottaa huomioon se, että e, eivät kaikki työntekijät ole sinkkuja, vaan että on perheitä ja näin, näin edespäin. Se on myös asia, joka täytyy ottaa huomioon. Minä tulen Irlannista, joka oli yksi niistä maista, joka ei asettanut mitään siirtymäajan sääntöjä uusista jäsenvaltioista. 2004 niillä taisi tulla niitä uusia esitetty siirtymäsääntöjä he, he, niille maille tulevista työntekijöistä. Satoja tuhansia työntekijöitä tuli muista Euroopan osista 90 Irlantiin, eikä ollut negatiivisia kokemuksia, mutta kuitenkin oli vähemmistö sellainen, joka tuli ja sitä armottomasti käytettiin hyväksi. He eivät saaneet sitä niitä palkkoja, joita muut ihmiset samassa työssä saivat. Työturvallisuusolot olivat lainmukaisesti käytössä, mutta niitä ei sovellettu. Ja tulos oli se, että, että muualta tulleet työntekijät olivat use, useimmin osallisina työ, työtapaturmissa kuin muut. Nämä asiat täytyy ottaa huomioon että jäsenvaltiolla olisi käytössä työturvallisuustarkastukset, että on tarpeeksi ihmisiä varmistamaan, että kun työntekijä tulee toisesta jäsenvaltiosta tekemään työtä Irlantiin tai minne tahansa muualle, että suojatoimet ovat olemassa. Tietysti hengen osalta niin kuin ensiksi, mutta ettei myöskään palkan suhteen tai muiden työolosuhteen käytetä hyväksi. Aikana, kun avasimme työmarkkinamme kaikille, kaikki pitäisi sitä hyönä, mutta koiravahtajia oli enemmän kuin työturvallisuustarkastajia. No tietysti asiat ovat muuttumassa, mutta vieläkään tilanne niin hyvä kuin pitäisi olla. Ei tarkoita sitä, että olisi liikaa, että tulisi turhaa byrokratiaa, vaan yritetään varmistaa, että kun on liikkuvuutta, niin ihmiset, jotka liikkuvat ja pyrkivät saamaan kokemuksia muualla ja saamaan koulutusta muualla, etteivät he päädy olosuhteisiin, jo, joita, kukaan meitä, joita kukaan meistä olisi valmis sietämään. Kiitos. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron tässä vielä esittelijälle, kun puhujalista on käyty loppuun, haluaisiko komission edustaja käyttää puheenvuoron, onko se herra Dimitriudus vai herra Feri vai joku muu? Marko Ferri, I'm the deputy of... Minä voin sanoa, olen Marko Ferri, minä olen Judes pääosaston pääosaston. Me, me hoidamme, äh, olemme vastuussa tästä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, koska lainsäätäjä vuonna äh, 68 alkaen päättivät, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus vaatii oman juridisen koneistonsa, jotta sitten jäsenvaltiot voidaan kasata yhteen, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin vapaan liikkuvuuden osalta. Ensinnäkin kiitän esittelijää tästä mietintäluonnoksesta, joka oli hyvin mielenkiintoinen ja kattava. Teen kolme kommenttia lyhyesti, koska ymmärrän, että olemme myöhässä. Ensinnäkin ilmoitan, että me laadimme uudistusta tällä UESiin ja tämä on Euresin, jotta tässä on tämän tarkoitus myös palvella myös yritysten tarpeita, koska katsotaan, mitä tapahtuu kriisin yhteydessä. On, on työttömyyttä, mutta on myös vapaita paikkoja jäsenvaltioissa, jos yritykset tehtävät oikean tyyppisiä ihmisiä. Ja me sitten keskustelemme ja käytämme tätä, näitä välineitä, joilla voidaan palvella työmarkkinoiden tarpeita sopusoinnussa EU 2020-strategian kanssa. Toinen kommentti on se, että Eurisin uudistus myös tukee niitä toimia, joita parlamenttikin tuki, joka on sinänsä sellainen järjestelmä, jolla autetaan nuorisoa pääsemään, siis 18-30-vuotiaita pääsemään töihin muissa maissa, jotta voitaisiin auttaa pk-yrityksiä Eh, kattamaan ne kustannukset, jotka, josta puhuittekin, jotta, jotka koskevat erityisesti pk-yrityksiä, jos ne palkkaavat muista työmaista tulevia ihmisiä. Kolmas kommentti, niin me keskustelemme myös siitä, että laajennettaisiin Eurisin kumppanuustasoa. Eurisin kumppanit ovat julkisia, äh, julkisen sektorin työnantajia ja me katsomme, että tämä ei heijastele todellisuutta. Työmarkkinoilla on niin muitakin toimijoita työmarkkinoilla, jotka käsittelevät äh, työpaikkojen ja työn tarjoamisen tasolla. Puhumme äh, kansalaisjärjestistä ja kunnista ja, ja AY-liikkeestä ja niin poispäin on monia muitakin toimijoita työmarkkinoilla. Tämä on, tämä on meneillään oleva keskustelu, että laajennettaisiin tätä kumppaneiden kattavuutta, jotta voitaisiin tukea työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Kiitoksia. I'll pass the floor to the... Annanpas puheenvuoron juridiselle asiantuntijoille. Oui, merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Niin myös meidän puolestamme toteamme, että olemme suunnilleen samalla linjoilla niiden näkemysten kanssa, joita täällä on ilmaistu. Tämä on hyvä mietintö. Meillä on esteitä, jotka koskettavat työntekijöitä, mutta toisaalta näillä työntekijöillä on myös oikeuksia, jotka perussopimusartikla 5 heille takaa silloin, kun työntekijät lähtevät etsimään työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta. Tärkeää on myös pyrkiä lakkauttamaan kaikenlainen syrjintä ja pyrkiä takaamaan tasa-arvo, työehtojen lainmukaisuus, palkka-asiat, perheasiat, kaikki tällaiset seikat. Sitten artikla 45 takaa tiettyjä oikeuksia työntekijöille, sosiaalisia oikeuksia suoraan kansalaisille. Siinä määritellään näitä oikeuksia. Esittelijä jo otti esiin nämä kaksi direktiiviä, jotka vaikuttavat asiaan. Käytännössä ongelmia kuitenkin on, ja meidän roolimme on nyt sitten pyrkiä löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin, jotka saattavat olla hyvinkin, hyvinkin perusteltuja tasolla. Myös meillä nyt jo käytössä oleva lainsäädäntö pitää käydä läpi ja sen tunnettuutta tulee nostaa, jotta ihmiset tietävät, minkälaisia oikeuksia heillä työntekijöinä on, esimerkiksi perheeseen liittyviä oikeuksia tai muita oikeuksia. Samaan aikaan me tutkimme sitten mahdollisuuksia, erilaisia vaihtoehtoja liittyen näihin oikeuksiin, kuinka niitä voitaisiin soveltaa paremmin käytännössä – haluamme löytää niitä keinoja, joita jo olemassa oleva lainsäädäntö meille tarjoaa. Tämä on siis se, mihin komissio tässä nyt erityisesti tämän ja ensi vuoden aikana tulee panostamaan. Tällä tavoin voimme saman aikaan myös tutkia näitä tukevia toimia ja varmasti teidän aloitteenne vie asioita tähän suuntaan ja tekee näistä perusoikeuksista entistäkin tehokkaampia. Kiitos. Euh, Kiitoksia tästä puheesta komissiolle. Komissio aina osallistuu mielellään keskusteluun. He eivät niinkään arvostele parlamentin tekemän työn laatua, vaan pyrkivät antamaan omaa asiantuntemustaan meidän käyttöömme. Ei voi olla niin, että komissiolla on jonkinlainen monopoli aloitteiden tekemiseen, vaan meillä täytyy olla myös tällainen oikeus. Komissio ei siis voi sanoa, onko jokin aloite tai mietintö hyvä vai vähemmän hyvä. No, sanon tämän nyt ihan kohteliaisuussäännöistä välittämättä. Kyse on kuitenkin toimielinten tasapainosta. Nyt puheenvuoro esittelijä Ungranulle. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Tässä on sanottu niin paljon, että sanoisin, että kaikki oli arvokasta, mitä kuulin olen iloinen voidessani kirjata, että me olemme laajalti yhtä mieltä siitä, että periaatteessa olemme kulkemassa samaan suuntaan. Yritän puhua lyhyesti. Yhteinen sana on syrjintä, että ei syrjintää, no syrjintää sitten ei. Ja sanoisin, että ongelma, joka otettiin esille, jota voitaisiin nimittää orjuudeksi, jota se välttämättä ei ole ihan orjuutta, mutta, mutta se on kuitenkin sellainen ilmiö, joka on vähenemässä. Kirjasin myös oikein hyvän kuvauksen tilanteesta, tämän päivän tilanteessa nimittäin ongelmista, jotka liittyvät maahanmuuttajatyöntekijöihin, niitä niitä tota, liioiteltiin, mutta ne eivät ole myöskään edustavia, koska se mitä me näemme täl, tänä päivänä on se, että useissakin jäsenvaltioissa jossa toteutettiin stressitesti, joka liittyi maahanmuuttoon. Ja se oli menestystarina. Siinä ei ole mitään, oikeastaan paljon mitään vikaa näissä maahanmuuttajatyöntekijöissä. Esimerkkinä Irlanti, joka rakensi oikein hyvät suhteet Romaniaan ja Bulgariaan siltä tulevaan työvoimaan. Ei oikeastaan mitään sattunut. Ne ovat sellaisia, joita meidän täytyy pohtia. Täällä myös painotettiin sosiaalista suojelua ja siihen liittyviä ongelmia. Toinen näkökohta oli se, että ehkäpä meidän pitäisi ensin ratkaista tämän ongelman taloudellinen puoli ja näitä maahanmuuttoon liittyviä ongelmia tai oikeutta työhön, siitä ei pitäisi tehdä sosiaalista ongelmaa heti kättelyssä. No ei tietenkään syrjentää, mutta eiköhän ratkaista talouspuoli ensiksi. Oikeastaan nämä komission huomiot olivat kovin tervetulleita sekä se, että tunnustettiin tämä varsin paradoksaalinen tilanne, jolloin meillä on vapaita työpaikkoja ja, sa- ja samaan aikaan on, on täysi talouskriisi päällä ja myös nuorten työpaikkojen kysymys on otettu huomioon. No, jos voin sanoa jotakin, niin sanoisin, että kummallista oli se, että oikeastaan olin hämmästynyt näistä huomioista, tästä, musiik- tästä huomioista Alankomaista, että, että äh, vulgaarilaiset ja romanilaiset ovat kaikki puolalaisia. No ei tämä, ei se nyt välttämättä huono juttu ole. Ehkä voisimme ehdottaa, että joissakin muissa maissa, että puolalaisia kutsuttaisiin romanialaisiksi. No, Kaiken kaikkiaan meillä on oikein hyvä pohja, jolta ponnistaa. Ja olen tietenkin valmis jatkamaan tätä yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa kattavan mietinnön aikaansaamiseksi. Kiitos. Hyvä. Tältä pohjalta sitten tarkistukset on jätettävä 22.3. mennessä kello kahteen iltapäivällä mennessä. Nyt sitten esityslistalla eteenpäin. Puheenvuoron saa edustaja Richard Falber. Asia on sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistäminen ja eurooppalainen yritysten yhteis- eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Edustaja Falborg, puheenvuoro on teillä. Já začnu netradičně českou pohádkou. No, aloittaisin epätavanomaisella tavalla. Tsekkiläinen satu kissasta ja koirasta. He leipoivat kakkua kissa lisäsi sinne hiiriä ja tietysti koira lisäsi sinne luita ja sitten kun kakku oli valmis, paha iso ilkeä. Koira meni ohi söi kakun ja sai kovasti mahakipuja. Ja seitsemän tällaista kakkua on tänään oikeastaan jo leivottu. Minä luonnostelin hyvin kriittisen mietinnön, jossa halusin kiinnittää huomiota siihen, että arvostaisin sitä, että sain vain muutaman tarkistuksen, mutta sainkin 150. Ja sanoisin meppien avustajille täällä, koska tietysti useimmat jäsenistä itse eivät ole paikalla, että pitäisi valmistautua hyvin epämiellyttävään keskusteluun minun kanssani, koska kyse on Euroopan politiikan ulkoisesta ulottuvuudesta ja se on kriittinen tätä tekopyhyyttä kohtaan, joka on rakennettu sisään EUn kokonaisuutena jossakin se valtiossa myös. Joten vaadimme muiden kuin jäsenvaltioiden kunnioittamaan ilon sopimuksia esimerkiksi. Ja tätä eivät monet jäsenvaltiot tee itse. Ja nyt sitten yhtäkkiä yllätymme tilanteesta, joka on syntynyt Afrikassa kuitenkin. Jopa jäsenvaltioiden korkeat edustajat menivät Tripoliin kolme kuukautta sitten vielä Joten voimme nähdä, että maailma uskoo, että Eurooppa nyt hylkää tiukat toimet ja useat jäsenvaltiot eivät kunnioita ilon yleissopimuksen ollenkaan. Jos jotkut tarkistusten laatijat ehdottavat, että poistetaan kriittiset huomiot ilosta, niin muistuttaisin, että yhdeksän vuoden ajan olin ilon hallituksen jäsen, joten pystyin tarkkailemaan tilannetta, koska siellä kunnioitus väheni organisaatiota kohtaan. Viimeisen toimikauden aikana tuli ehdotuksia direktiiveiksi, jotka olivat vastakkaisia ilon, ilon yleissopimuksille. Mainitsisin direktiivin, joka koskee työaikoja, koska ilon 94-konferenssin mukaan pitäisi olla 40 työtuntia, mutta direktiivin mukaan olisi pitänyt olla mahdollista, että olisi tehnyt 50kin tuntia ja enemmän. Onneksi parlamentti hylkäsi tämän ehdotuksen ja myöhemmin puhun myös yritysten sosiaalista vastuusta, koska en halua tätä asiaa jatkaa pidempään, mutta koska nykyinen, ny, nykyisten ylikansallisten yhtiöiden käytäntö on seuraavanlaista. Jos osakeomistajat päättävät, että heidän voitonsa eivät tarpeeksi suuret. Ja jos he määrävät yhtiön muuttamaan muualle, niin esimerkiksi Saksasta on siirretty Romaniaan Nokia, Unilever on myöskin siirtänyt toimintoja, Dell Irlannista Puolaan ja monet yhtiöt tietysti lähtevät Euroopasta kokonaan siirtyvät EUn ulkopuolelle. Yritysten sosiaalinen vastuu on tyypillinen keksintö, samanlainen kuin joustava turva esimerkiksi. Jos joku ei toimi, niin sitten yksinkertaisesti eh, keksitään uusi nimi sille. Ylikansalliset yhtiöt vain siirtyvät kautta maailman ja eikä ole mitään sitoumuksia siihen vastuuta siinä maassa, missä kulloinkin ovat. Miten tahansa monta asiakirjaa saadaankin, niin mitään ei pystytä muuttamaan. Haluaisin vain kiinnittää huomiota siihen, että miten paljon tässäkin on meillä papereita. Vaikka meitäkin kunnioitetaan vähemmän kuin aiemmin. Eli jos halutaan lieventää tämän mietinnön sävyä, niin kaikin mokomin, mutta tietäkää se, että tässä on minussa teille kova vastustaja, koska en halua, että tämä mietintö jakaa useimpien mietintöjen kohtalon tästä valiokunnasta, kun kuusi vuotta olen täällä istunut ilmeistä puhun, en halua ketään loukata, mutta haluan, että äänemme kuullaan. Haluamme, että meidät otetaan vakavasti. Madame Lopez Fontanier. Edustaja Lopez. Euh, merci beaucoup, euh, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Podemos llegar a acuerdos. Mm, yo... No, emmeköhän me tässä pääse sopuun. Minusta tämä mietintö on hyvin tärkeä. Ja periaatteisella tasolla uskon, että olemme yhtä mieltä siitä, tästä konseptista. Tämä on kriittinen ja hyvä mietintö, ja hyvä niin, että se on kriittinen mietintö. Ja koska silloin voimme paneutua ongelmiin ja pyrkiä löytämään ratkaisun niihin ongelmiin, joista esittelijä puhui. Olen luottavainen, mutta toivon, että siitä huolimatta toivomme pääsevämme sopuun. 150 tarkistusta on aika lailla, mutta onhan niitä muutamia, jotka vain liittyvät muotoilukysymyksiin. Esittelijä on sellainen, että uskon, että olemme päässeet tässä kuitenkin, pääsemme varmasti sopuun. Se, mitä, mikä mitä tässä yhdistää, on se, että pidetään kiinni sosiaalimallista. On sitäkin tärkeämpää, että, että, että pidämme kiinni tästä nyt näin kriisin oloissa – ja me haluamme tehdä kaikkimme sen eteen, että myös kolmannet maat jäljittelevät tai ainakin yrittävät soveltaa meikäläistä sosiaalimallia ja uskon, että, että varmasti ja tarkistuksia saadaan aikaan. Madame Stanoka, Edustaja Stanoka. Mm. Thank you. Merci, Madame Uh, yeah. so... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen aika optimistinen edustaja Falbrin sanoista huolimatta. Itsellänikin on huonoja kokemuksia siitä, kuinka näitä sosiaalisia standardeja noudatetaan. Kun oma maani liittyi EU-hun, Latvia siis vuonna 2004, Itsekin olin aktiivisessa roolissa eräässä kansalaisjärjestössä ja näin paljon tapauksia, joissa latvialaiset olivat töissä – toisessa EU-jäsenmaassa ennen kuin Latviasta tuli EUn jäsen, ja myös tapauksia, joissa Latvia oli jo EUn jäsen. Totta kai meillä on kahdet eri standardit ja paljon on ongelmia, mutta miksi täällä ollaan, jos emme halua tilannetta parantaa? Oma ryhmäni on jättänyt 24 tarkistusta ja yksi niistä on se, että poistetaan sieltä tuo huono viittaus ILOhon. Siitä keskustelemme varmasti myöhemmin. Mikään asia ei ole täysin mustavalkoinen. Olen varma, että ILO tekee myös joitakin hyviä asioita. Keskustellaan tästä kuitenkin myöhemmin lisää. Suurin osa näistä tarkistuksista on kuitenkin hyvin rakentavia ja näemme paljon mahdollisuuksia, joissa, mahdollisuuksia joilla tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi tapauksissa, joissa yritys, joka toimii EUn ulkopuolisessa maassa, sillä, mutta sillä on kuitenkin kotipaikka EUssa – poi olla EUn toimielinten tarkkailun ja valvonnan kohteena. Ja näin sitä voidaan sitten rohkaista myönteiseen kehitykseen näissä asioissa, erityisesti työ- ja sosiaalistandardien kohdalla. Jätämme siis tämän tyyppisiä tarkistuksia ne ovat, koskevat muun muassa kappaleita kolme, kohtia 13, 10, Myös kohtaan 18 tulee tarkistus. Niinpä sitten Toivottavasti esittelijä suostuu näihin tarkistuksiin. Ja se tarkistukset toivottavasti tekevät sitten tästä koko tekstistä paremman. Meistä eräs keinoista voisi olla tällainen EUn preferenssijärjestelmä. Se helpottaa seurantaa ja myös sanktioiden antamista tapauksissa, joissa näitä standardeja on rikottu. Se kohta on 22 siis. Odotan siis mielenkiinnolla tulevaa yhteistyötä esittelijän kanssa. Minä en tällaista työtä pelkää, me teemme parhaamme. Kiitos. Ähm, Madame Edustaja Timor. Ja ich hoffe, dass die... Niin, toivon, että herra Fabrin ilmoitus ei ole ymmärrettävissä niin, että hän sanoo, että minun, minun mietintöni ei saa lähteä ää, sorkkimaan. Ehkä se olisi hyvä, että voitaisiin tiukentaakin tätä mietintöä ja lyödä vähän, vähän, luoda vähän lisää paineita, paino, painoa siihen. Se olisi minusta välttämätöntä näin myös nämä ristiriidat, jotka liittyvät eri äh, tarkistuksiin. Ja sitten kun lähdemme kompromissineuvotteluihin, niin sitten olisi tärkeää, että tämä, näistä keskusteltaisiin yhdessä. Ja tämä olisi minusta yksi kollega Fiberin esittämä kohta, joka hän piti tällaisena äh, haihatteluna – joka liittyy sosiaalisen todellisuuden erilaiseen havainnointiin EU-jäsenvaltiossa totean vain, että tämä kahden kerroksen väkeä linja suhtautumisessa maihin, jotka ovat, jotka ovat tunnettuja korruptiosta tai diktatuurista. Ja suurin ristiriita mielestäni on liittyy sellaiseen kysymykseen, joka koskee sitovuutta tai puuttuvaa sitovuutta sosiaalisten standardin osalta, jotka, koske, jotka kohdentuvat yrityksiin ja niiden ekologisiin ja työelämän normeihin. Näistä normeista on kysymys. Siksi toivonkin, että, että ehkäpä kollegoissa löytyy valmiutta lähteä vahvempiin vaatimuksiin sitovien sanktioiden suuntaan silloin, kun työnormeja rikotaan, ympäristöstandardeja rikotaan ja sosiaalistandardeja rikotaan. Pari esimerkkiä tästä vain, jotka painottavat tämän välttämättömyyttä yhtäältä Euroopan käsityökamarin linjaus Vietnamissa suhteessa Vietnamin työministeriön, kun siihen todettiin, että, että ne vetäytyvät toisille työpaikoille ja toisille investointipaikoille, jos Vietnamin hallitus pitää kiinni linjastaan, että siellä sovelletaan vähimmäispalkkaa. Se on minusta aivan häikäilemätön linjaus e, tota, suhteessa Vietnamin kansalliseen suvereniteettiin. Ja toisekseen oma henkilökohtainen kokemukseni liittyy siihen tapaan, millä tavalla saksalainen teräskonserni TYS Group e, toimi Brasiliassa viime viikkoina. Brasilian viranomaiset ovat lopultakin lähteneet rikosoikeudellisiin sanktioitiin sen su- ympäristöstandardien räikeän rikkomusten ja turva- rik- turvallisuusrikkomusten kohdalla, jotka kohdentuvat suoraan väestöön ja myös sen suhteen, että on rikottu työnormeja. Siinä mielessä minusta on välttämätöntä, että erityisesti tällaiset yritykset, jotka eivät millään tavalla ole taipuvaisiakaan lähteä edes epä, vapaaehtoisiin, vapaaehtoisiin standardista noudattamiseen, standardien noudattamiseen, että ni, kun ajatellaan, että niiden kotipaikka on EUn jäsenmaissa, niin silloin ne täytyy voida vetää myös vastuuseen toimistaan. Ja tällaisissa projekteista ne eivät voi saada tutkimusrahaa tai muutakaan tukea. Näin ei voi olla. Että silloin, että ei voi olla, että me vaan pistämme silmät kiinni ja, ja äh, sanomme, että eihän tämä meitä koske että sehän on tuolla kaukana. Siinä mielessä lisää painetta, jotta voimme antaa selkeän merkin ja signaalin ulospäin meidän valiokunnastamme ja koko parlamentissa. Kiitos. Madame Seuraava puhuja, edustaja Turunen. Vegan Danish. Minä puhunkin tässä nyt tanskaa. Ihan lyhyesti haluaisin kommentoida asiaa, joka liittyy tähän keskusteluun. Minä en ole vihreiden esittelijä, mutta silti olin Kairossa kaksi viikkoa sitten. Siellä oli kansalaisjärjestöjen väkeä, nuorisojärjestöjen väkeä vierailulla. He totesivat, egyptiläiset siis, että he ovat pettyneitä EU-hun ja siihen, mitä EU on, EU on tarjonnut heille tähän mennessä naapuruuspolitiikan puolesta, ihmisoikeusasioissa, kauppapolitiikassa ja, ja työstandardeissa. He sanoivat menettäneensä lähes täysin luottamuksen EU-hun siihen, että EU voisi parantaa asioita ja tämä oli minusta eräällä tavalla järkyttävää kuulla. Meidän tulee pu- puheen lisäksi todella tehdä myös jotakin, tarttua toimenpiteisiin erityisesti näillä naapuruuspolitiikan alueilla, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa tai Intiassa tai muualla. Ihmiset suhtautuvat aika kriittisesti meihin oli mielenkiintoista tavata ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että EU ei heidän elämässään paljon näy ja että EU ajattelee pääasiassa itseään, kun näitä sopimuksia solmii, joten nyt tätä tilannetta meidän on lähdettävä muuttamaan ja parannettava koko maailman työntekijöiden asemaa. Euh, no niin, Onko täällä komission edustaja? Herra Witt. Howitt, olkaa hyvä. Thanks very much, President. Um, can I start by saying... Puheenjohtaja. Sanoisin kollegoille, että odotan epämiellyttävää keskustelua hänen kanssaan. Olen samaa mieltä siitä, että kun puhutaan kansainvälisestä työstandardeista, niistä ei voida neuvotella. Täytyisi muuttaa, että ydin standardit ilosta kahdeksan yleissopimusta. Niistä sovittiin eh, niin, että niitä pitää soveltaa universaalisti, oli sitten ratifioitumassa tai ei. Ja tässä mielessä Richardin pitäisi viedä eteenpäin tätä mietintöä ja kaikkia. voi olla hänen kanssaan tästä ja niin edelleen. Mutta se tietysti lähtökohta on ja se on oikea lähtökohta. Tarkistukset, jotka minä olen laatinut, koskevat tätä yritysten sosiaalista vastuuta. Sehän on minun erityisteemani. Ja haluan vain sanoa jälleen, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Siis se ei ole uusi nimi, en ole samaa mieltä hänen kanssaan. Että ajattelu tarkistusteni takana. Olen erityisen mielestäni siitä, että yritysten sosiaalisen vastuuseen kohdistuu kiinnostusta. Ulkomaankauppavaliokunnassa keskusteltiin yritysten sosiaalivastuun ulkoisista aspekteista. Se on oikein hyvä, mitä enemmän voidaan näyttää komissiolle ja sen valtiolle, että olemme kiinnostuneita yritysten sosiaalivastuusta sen parempi, vaikka että sen ei pitäisi korvata sitä, että komissio esittää asiasta lupaamansa selonteon. Komissio sen Andor ja Tajani ovat yhdessä julkisesti sanoneet, että tiedonanto tulee myöhemmin tänä vuonna ja odotamme sitä, koska pitäisi olla kattavaa politiikkaa yritys sosiaalista vastuusta, ei pelkästään sieltä täältä. Pitäisi tunnustaa, ja tässä annan tunnustusta komissiolle, että he pitivät sidosryhmäfoorumin. Joulukuussa edustin siellä parlamenttia, joka oli mielestäni hyvin onnistunut tapahtuma, jossa luodattiin asioita, joissa pitäisi tukea CSR Euroopan tasolla. Varnier komission jäsen on ryhtynyt julkiseen kuulemiseen yritysten sulkemisesta, jotka ovat liittyneet taloudelliseen tilanteeseen. Tätä olemme tukeneet parlamentissa vuosien ajan, joten aktiviteetti Euroopan tasolla asiassa on. Nimenomaisemmin kolme koskevat ihmisoikeuksia, numero kaksi, käsittelee John Rockin työtä, joka on YK on pääsihteerin erityislähettiläs ihmisoikeusasioissa. Se on referenssi, hän on referenssi kaikille sijaisjärjestöille Euroopan tasolla. Me haluamme globaalit standardit, ei pelkästään eurooppalaisia CSRlle, ja sitten soveltaa niitä Euroopan tasolla. Ja pitäisikö sosiaalinen vastuun olla vapaaehtoista, CSR pitäisi olla fiksu miksi molempia. Tässä on hyvä pohja kaikkien ryhmien osalta ja yrityksetkin itse tulivat mukaan ja ovat tukeneet tätä kansainvälisellä tasolla. Mutta ihmisoikeudet ovat ja työoikeudet ovat laillisesti sitovia säännöksiä eivät vaihtoisia. 43 tarkistus liittyy Barnierin kuulemiseen. Monet yritykset tukevat tätä mietintöä siitä, että otettaisiin käyttöön yrityspakollinen yhteiskuntaperäisesti ihmisoikeusvastuun raportointi. Ainakin kolmesti on parlamentissa tässä äänestetty ja tärkeää, että päätösolemassa heijastetaan sitä. Ja 58 esimerkiksi koskevat OECDn suuntaviivoja ylikansallisille yrityksille. Globaalinen standardisersarista, sitä päivitetään tällä hetkellä Pariisissa. Meidän pitäisi tunnistaa se, tukea eurooppalaisten vahvaa osallistumista siihen. Sitten 84 ja 151 pitäisi olla yhteyspisteet. De Kucht, mm, nyökkäsi kun puhuin tästä. Ottaa muutkin on sen huomioon. Sitten 1.20 koskee näitä kansainvälisiä standardeja, nyt sä puhui. Siinä tehdään selväksi, että haluamme viitearvoja kauppasopimuksissa, mitä se tapahtuu tällä hetkellä ja muuallakin nyt tunnustetaan komission puolelta, että ei voida sanoa, että tuetaan ihmisoikeuksia toisaalta ja sitten toisaalta käydään vain kauppaa. Eikä lähdetä kauppakannusteisiin ihmisoikeuksien tutemiseksi ja päinvastoin. Jos tämä koskee Pohjois-Afrikkaa, se pitää koskea kaikkia muitakin alueita ja 1.20 kattaa tämän näkökohdan. Merci. Avant donner euh, la parole à la commission, Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, sanoisin muutaman asian. Me jätimme 16 tarkistusta tähän mietintöön. Yhteistyötä on totta kai tehty. Nämä eivät ole kenenkään yksittäisen henkilön tuotos. Ja toivottavasti tarkistusten sisältö ei aiheuta ongelmia, en usko niin. Ne liittyvät pääasiassa tähän elämänlaatuun, josta aiemmin on jo puhuttu komission kanssa, sekä myös sosiaaliasioiden tärkeys, tärkeyden tunnustamiseen. Komission jäsenten kanssa tästäkin on keskusteltu, erityisesti kun puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta, olivatpa yritykset EU-ssa tai sen ulkopuolella. Esittelijän tavoin olen huolissani ensinnäkin siitä, että tässä joudutaan hiukan tällaiseen epäjohdonmukaiseen tilanteeseen. Erityisesti kun ajatellaan työntekijöiden työoloja, arvoja, elinoloja. Mietitäänpä vaikka Libyan tilannetta – niin silloin Euroopan unioni näyttää aika voimattomalta. Se voi olla aika järkyttäväkin asia monelle meistä. Totta kai nämä tapahtumat ovat kauheita. Ja kuten tässä jo mainittiin, niin ei tällaista sääntöjen kiertämistä voida suvaita. En halua, että EU on osallisena tällaisissa asioissa. Lissabonin sopimuskin on ratifioitu, parlamentilla on valtaa – Ensimmäinen mietintö, jota minä tein tässä talossa, käsitteli tuota MEDA-ohjelmaa, vai oliko se nyt Tunisiaa? Se oli kuitenkin lausunto, joka koski Tunisiaa. Ja minä siellä siterasin artiklaa kaksi, kaikkihan osaavat sen ulkoa. Siinä puhuttiin ihmisoikeuksista ja niin poispäin. Ja tuntui olevan epäkohteliasta mainita tämä artikla ja esimerkiksi Tunisian tilanne naisten oikeuksien suhteen, sillä silloin vallassa oleva, olevat tahot eivät tällaista oikein sulattaneet. Mutta meidän ei tule nyt tässä mitenkään lopettaa näiden asioiden tarkkailua ja, ja pinnalla pitämistä, ja se toivottavasti tuodaan myös tässä mietinnössä esiin ja kollegat voivat siitä pitää huolta, että, että keskustelussa mainitut asiat ovat, ovat siellä myös esillä. Tässä on hyvin paljon näitä tarkistuksia ja toivottavasti myös, myös, myös, myös valiokunnan muiden jäsenten näkemykset tulevat niissä esiin. No, seuraavaksi Haluaako komission edustaja sanoa jonkun sanan? Hyvä. Voisitteko myös vastata edustaja Hauitin kysymykseen tästä aikataulusta liittyen yritysten yhteiskuntavastuuseen? Merci, madame la présidente. Je suis Christine. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kansainvälisten suhteiden ja laajentumis- ja naapuruuspolitiikan osaston edustaja. Täällä oli paljon kysymyksiä, jotka otettiin esiin. Minä yritän vastata niihin lyhyesti yleisesti ottaen tarkistuksia on paljon ja, ja varmasti otamme ne kiitollisuudella vastaan tai ainakin suurimman osan. Ne ovat varmasti hyödyllisiä. Täällä viitattiin ILOn julkilausumiin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sopimuksiin ja parlamentin omiin päätöslauselmiin, esimerkiksi Richard Howitin sellaiseen yritysten yhteiskuntavastuusta, ja ne kyllä täydentävät toisiaan hyvin. ILOsta sanoisin, että siihen liittyviä tarkistuksia on paljon. Ne korostavat ILOn roolia ja sen tekemää työtä. Otan tässä esiin viisi eri asiaa, jotka täällä edustajat ottivat esiin. Ensinnäkin yritysten yhteiskuntavastuu, Howard kyllä tietää tämän asian, sen mitä se komissiossa nähdään. Olemme tehneet paljon yhteistyötä. Me pyrimme totta kai edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta ja varmistamaan sen, että kansainvälisiä standardeja noudatetaan tässä. Me haluamme myös, myös edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja niin, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia. Olette varmasti nähneet tämän oppaan, joka tästä asiasta on julkaistu, erityisesti keskittyen julkisiin hankintoihin, ja se oli varmasti hyvin tervetullut Olemme olleet myös mukana tässä Richard Howtin mainitsemassa prosessissa OECD-toimintaohjeiden tuottamisessa ja siinä mukana oli myös tuo YK erikoislähettiläs näissä asioissa. Ja totta kai komissio aina kumppanimaiden kanssa pitää näitä asioita korkealla agendalla. Komissio aikoo tai harkitsee nyt uuden tiedonannon antamista yritysten yhteiskuntavastuusta. Vuonna 2006 tähän otettiin tällainen valinnainen ja vapaaehtoinen lähestymistapa. Nyt olemme valmiita tutkimaan muitakin tapoja. Täällä puhuttiin ihmisoikeuksista, raportoinnista, yritysten vastuullisuudesta. Nyt en voi antaa teille mitään kalenteria tai määräaikoja tähän asiaan. Tämä on tällainen yhteisaloite komission jäsenten Tajanin ja Andorin kesken. Eli en voi tätä mitenkään virallisesti kommentoida. Toivottavasti saamme jotakin aikaiseksi ensi kesänä, mutta minä voin palata tähän asiaan. Komissiossa kuitenkin keskusteluja käydään. Sitten nämä kansainväliset standardit. Totta kai on tärkeää, että ILO on näitä ydintyö standardeja noudatetaan. Niistä on tullut tällainen ydinelementti kaupassa ja kestävässä kehityksessä, ja ne ovat aina mukana tällaisissa kauppasopimusneuvotteluissa. Olemme ottaneet ne huomioon myös ILOn kanssa tehtävässä työssä. Me kannustamme totta kai kumppaneitamme siihen, että ne ratifioisivat nämä perussopimukset, ILOn perussopimukset. Me emme tietenkään voi ketään pakottaa siihen, mutta voimme eh, rohkaista heitä siihen ja palkita sitten heitä, jos he näin tekevät. Olemme varsin sitoutuneita tähän asiaan ja haluamme samanlaista todellista sitoumusta myös näiltä kumppanimailta. Meidän osastomme ei toimi pääasiassa kauppasopimusten parissa. Siihen on toinen pääosasto komissiossa, mutta silti sitoutuminen tähän asiaan on erittäin tärkeää ja meistä meillä on hyvin paljon sellaista vaikutusvaltaa tässä asiassa. Voisimme miettiä, tulisiko meillä olla jonkinlaisia tavoitteita näissä asioissa ennen kuin neuvotteluja edes avataan. Ja tämä voisi ehkä vaikuttaa niin, että meillä on vähemmän vaikutusvaltaa kun neuvottelut alkavat ja voi olla, että sitten ruohonjuuritasolla saavutetaan vähemmän kuin aiemmin. Periaatteessa se voi kuulostaa paremmalta, että tavoitteet ovat selvät alusta alkaen ja meillä on tietyt arvot, joihin pyritään, mutta näin ei välttämättä ole. Täällä otettiin esiin myös tänä vuonna mahdollisesti laadittava paperi GSPstä – ja Välimerestä haluaisin sitten sanoa vielä sen, että sen tilannetta seurataan hyvin tarkasti. Meillä on tällaista alueellista vuoropuhelua käynnissä erityisesti Välimeren maiden kanssa. Ja heidän kanssaan keskustelut ovat jatkuvasti käynnissä. He ovat hyvin kiinnostuneita kumppaneita näistä asioista ja hyvät keskustelut ovat jo alulla. Nyt haluaisimme kuitenkin nähdä sitten, että missä me voimme auttaa heitä miten voisimme tukea näitä uusia ammattijärjestöjä, jotka, jotka ehkä nyt sitten näkevät päivänvalon, miten voimme tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, miten, miten sosiaalista vuoropuhelua voidaan parantaa, jotta työmarkkinaosapuolet tekevät tehokkaampaa työntä, työtä. Siellä jo tärkeimmät asiat on pystytty nostamaan esiin, naisten ja nuorten suuri työttömyys, Tällaiset asiat ovat siellä ongelmallisia. Olette varmasti nähneet komission tiedonannon. Sen on hyväksynyt myös korkea edustaja. Ja siellä listataan näitä tärkeitä asioita, joilla me pyrimme tukemaan demokraattista demokratian kasvua näillä alueilla. Ja me pyrimme tekemään parhaamme niillä alueilla, joilla meillä on vaikutusvaltavaa valtaa. Puheenjohtaja otti tässä esiin G20-asian komissio tuki Ranskaa sen, sen puheenjohtajakaudella G20. Onko esittelijällä jotakin sanottavaa tähän keskustelun loppuun? Ano, děkuji. Já jsem nechtěl kolegyně a kolegy postrašit. No, mitä minä halusin on se, että en saanut säikäyttää kaikkia kollegoita, vaan halusin vaan sanoa, kertoa tuntemuksistani. No, komission lausumasta toteaisin seuraavaa. Näyttää siltä, että olette kuuluttaneet viisi viimeistä vuotta eri planeetalle, koska te olette komissaari Spitlan ää, kabinetin jäsen, joka ehdotti, teki, ehdotti että jonka, jonka ehdotuksen parlamentti hylkäsi Mikä teidän viestintätyylinne oli Afrikan valtioiden suuntaan, nyt kun tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta? Mutta täytyy sanoa, että olin iloinen siitä, että näistä kommenteista Richard Howitille luin useimmat sinun tarkistus, tarkistuksistasi ja myös kaksi Pervansin per, per, tarkistuksista mutta tod- haluan, että tästä, kriti- tästä tulee kriittinen mietintö. Bien, alors je sens qu'on va avoir une, un enjeu autour de ce rapport, mais je crois que... No niin, keskustelusta tulee varmasti mielenkiintoinen ja se ajaa eteenpäin monia aloitteita ihan komissiokin puolella. Ja toivottavasti asiakirjasta tulee sellainen vahva erityisesti yritysten yhteiskuntavastuun osalta. Se pitäisi vihdoinkin saada osaksi lainsäädäntöä, eikä vain tällaiseksi ajatukseksi, jota olisi hyvä kannattaa. Edustaja Richard Falber. Hänen mietintönsä on esillä huhtikuussa – Eli kompromissitarkistuksia varmasti sinne tulee ja me saamme ne, kunhan ne on saatu kokoon. Sitten kohtaan 34 esityslistalla. Hyvin ajankohtainen aihe tälläkin mantereella. Se on vaikea aihe. Esitte- valmistelijana Jean Lambert. Siellä on lausunto ITRE, eli teollisuusvaliokunnalle, käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Olkaa hyvä. Thank you, President. As you've said... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuten sanoit, tämä on todellakin kovin, kovin ajankohtainen aihe. Olisimme toivoneet todellakin toisenlaisia olosuhteita tällaisen keskustelun käymiseen, mutta on myös selvää samalla, että, että, että olemme nähneet paljon median kirjoituksia, jossa on painotettu – eräitä mahdollisia ongelmia ja tavallaan näitä pahimpia skenaarioita, jotka liittyvät ydinvoimaan ja siihen perustuvaan teollisuuteen. Ja on nyt myös, myös syytä puhua Japanin jalaisen työvoiman tilanteesta ja siitä, millä tavalla siellä kierrätetään työntekijöitä, jotta voitaisiin varmistaa se, että ihmiset eivät altistu liialliselle säteilytasolle. Mietintö, joita me olemme käsitelleet, tämä lausunto, joka me, meille tässä valiokunnassa on käsillä, ja tämä liittyy jo laajempaan keskusteluun, joka on käyty Itressä ja Intassa. Ja tämä ehdotus direktiiviksi oikeastaan on, perustuu Euratom direktiiviin eikä niinkään Euroopan sopimukseen eikä niinkään EUn perustamissopimukseen. Ja koska eh, tässä on kysymys seurattavista, niin meitä konsultoidaan, siis parlamenttia. Tämä on se oikeusperusta. Komissio on eh, esittänyt tausta tälle ehdotukselle, ja siinä puhutaan perusperiaatteista, radioaktiivisen jätteen hallinnasta, sen eh, edistämisestä niin kauan kuin tässä jätteessä on radioaktiivista uhkaa tässä myös puhutaan siitä, että, että nykyinen sukupolvi on julkinen sukupolvi ho, joutuu hoitamaan kaiken olemassa olevan jätteen kunnollisella tavalla. Tämä on tausta, ja tästähän on käyty jo kes, ensimmäinen keskustelu käyty, ja siinähän yritettiin laajentaa tätä terveys- ja turvallisuusaspektia niin, että ne työntekijät, jotka ovat tässä käytetyn niin jätepolttoaineen ja, ja polttoaineen ja, ja ydinjätteen käsittelyketjussa, mutta myös ne, jotka huolehtivat ylipäätään turvallisuudesta. Tässä sehän kattaa muun muassa turvatyöntekijät ja poliisi ja, ja satunnaiset työntekijät, jotka saattavat näiden jätteiden kanssa jossain vaiheessa tekemisiin. Tähän sisältää myös aliurakoitsijat. Tämähän on nähty eräissä jäsenvaltioissa, kuten omassani. Ja me olemme puhuneet suojelusta ja koulutuksesta ja siitä, että lainettaisiin sitä ää, käsitettä, mitä tämä käytetty polttoaine ja radioaktiivinen jäte ylipäätään tarkoittaa tässä ehdotuksessa ja sen valossa. Kiitän aivan erityisesti niitä kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, niitä on koko lailla oikeastaan laaja enemmistö on sellaista ihan ok, mutta eräistä täytyy keskustella, mitä sanamuotoa käytettäisiin. Niistä saatetaan joutua äänestämään, mutta yleisesti ottaen laajan enemmistöistä on hyviä ja hyviä, niissä on hyviä ajatuksia. Eikä vähiten asia, joka koskee ää, ää, sitä, että miten, miten kauan näitä asioita pidetään ää, tallessa ja tallennetaan tarkistus 90 ja myös millä tavalla me jäljitämme työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana jossakin vaiheessa tätä, tätä teollisuutta tai, tai niillä alueilla, jossa, jossa radioaktiivista jätettä, vaikkakin vähän vähä, vähäisen aktiivisuustosi jätettä on pidetty Mulla on pari kolme kysymystä, jotka liittyvät tiettyihin tarkistuksiin, josta haluaisin puhua. Ehkä yksityiskohtaisemmin yksi on tämä oikeusperusta. Minun alkuperäinen ehdotukseni lehti liikkeelle siitä, että muutettaisiin oikeusperusta pois Euratom-sopimuksesta, jolloin meitä vain konsultoidaan, ja otettaisiin 153 artikla pohjaksi, joka sitten jossa puhutaan minimistandardeista työ- ja terveyden, terveyden turvallisuuden osalta työpaikoilla. On pari-kolme tarkistusta. 43-44, jossa puhutaan eurotumista, mutta kaksi erityisesti 40 ja 46, jossa puhutaan tästä oikeusperustasta Tämä saattaa olla pulmallista, jos katsomme kahta, tarkistelua kahta erilaista päätöksentekomekanismia. Täällä on useampiakin tarkistuksia, erityisesti Rova Pommilta, joka koski poikkeuksia tässä direktiivissä suhteessa tiettyyn radioaktiiviseen ainekseen ja, ja, ja radioaktiiviseen jätteeseen, esimerkiksi tässä suhteessa kaivosteollisuus tuli yksi kysy, minut tarkistuksen 13 ja 14. Siinä niissä yritetään poistaa nämä poikkeukset. Ja taas toiset yrittävät palauttaa poikkeukset. Ymmärrän kyllä, että yksi näistä direktiivistä, joita tässä siteerataan vuodelta 2006, liittyy siihen, kaivosteollisuuden, kaivannaisteollisuuden mahdollisiin jätteisiin, radioaktiivisiin jätteisiin. Se ei välttämättä ehkä liity tähän niin kuin, työpaikkaturvallisuuteen, työturvallisuuteen. Sitten yksi on, koskee tätä aikajännettä, kuinka pitkälle me yritämme hoitaa tiettyjä asioita. Sitten on pari tarkistusta. 17 esimerkiksi, jossa puhutaan, että otetaan 150 vuotta, että, että jossakin aine saattaa olla hyvinkin pitkään pysyä radioaktiivisena, ja taas toisissa tämä puolintumisaika ei ole niin pitkä, vaan se on lyhyempi. Mitä sitten sille tehdään? Sitten tämän tarkistuksia. 73, 74, 75, jossa sitä pidennetään tätä varastointiaikaa tai puolittumisaikaa. Ja sitten myös tiettyjä osia tekstissä, joita voidaan katsoa, sillä, voidaan katsoa, että mikä olisi paras mahdollinen muotoille. Esimerkiksi 80 Steinbrückilta, joka koskee artiklaa 4 kohtaa 2, jossa puhutaan yhteisvastuusta. Ja se voisi olla ehkä parempi kuin minun 21 ja näistä tar- kompromissitarkistuksista puhuttaessa aika moni näistä tarkistuksista on aika, äh, ovat aika suora viivaisia tiettyyn artiklaan liittyviä, mutta myös yhdeksän artikla siitä voitaisiin katsoa, löydämmekö tähän siihen kompromissitekstin. Sama koskee artiklaa 6.3 Artikla 9 koskee kansallisia puitteita ja koulutusmahdollisuuksia ja niin poispäin. Ja 6.3 on sellainen, jota voitaisiin katsoa. Mutta niin kuin sanottu, useimmat tarkistukset ovat ihan jees. Ja ovat vielä kaiken lisäksi eri poliittisilta ryhmiltä, että näin lausunnon laatijana olen valmis hyväksymään ne. Ja, vielen Dank, Lambert. Wir hatten ja den Kiitoksia, Lambert Tästähän keskusteltiin jo kerran ja mielestäni tämä on erinomainen mietintö ja tarkistukset osoittavat, että ne menevät samaan suuntaan. Olennaisesti vahvistavat mietintöä. Vastatakseni kysymyksiin minulle oli tärkeää, että direktiivi saisi mahdollisimman laajan oikeusperustan, jotta olisi tarpeeksi paljon turvallisuutta ja oikeus perustaa sille juuri, että mitä tulee turvallisuuteen, ihmisten turvallisuuteen työntekijöiden suojelemiseen ja yksityiskohdista tietysti voidaan keskustella oikeusperustassa. Meille oli tärkeää, ei pelkästään SD-ryhmänä, vaan tietysti kaikille oli tärkeää, jotka ovat tarkistuksia jättäneet myöskin soveltamisalan laajentaminen direktiivissä sotilaslaitoksiin laitosten suuntaan. Mitä ei pitäisi tehdä mielestäni, että suljetaan pois myöskään mitään teollisuuden aloja, joille sitten ei olisi mitään perustaa terveydensuojelun alalla. Tarvitaan tarvittavia kompetensseja valvontaviranomaisille ja myöskin niin, että direktiivi sallii sen, että jäsenvaltioissa olisi myös korkeammat standardit mahdollisia Muilla aloilla tästä on kokemusta, huonompaakin kokemusta, mutta Saksassa eri laitosten kanssa ja yritysten kanssa olen tästä puhunut ja tiedän, että osin on korkeammat standardit siellä. Eli pelko oli siitä, että standardeja voitaisiin alentaa. Niin kuin multa aloita tiedetään. Herra Shorgalle vielä kysymys. Hän yhdessä tarkistuksessa on esittänyt tukea sille, että luvan saajat, sitä mitä luvan saajat vaativat, mainitsiko tässä rahoitustukea, siinä millä olisi henkilökohtaisia ongelmia. En tiedä, mitä konkreettisesti yritätte tässä sanoa, mutta tästä voidaan keskustella myös jälkeenpäin. Olen varma, että saadaan aika hyvät neuvottelut nyt Nykyaikana tarvitaan hyvää ja yksimielistä suositusta itre, lausuntoa ITRE-valiokunnalle. Meillä nyt on kaikilla selvempi käsitys, että mitä rasitteita tai altistusta ihmiset saavat, jotka näiden aineiden kanssa tekevät työtä nyt, kun seuraa näitä nykytapahtumia. Edustaja Sogor. A jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy szükség van egy átfogó egységes uniós rendszabályra, hiszen nem csak a veszélyeket kell on täysin ymmärrettävä, että me tarvitsemme eh, unionin tasoista eh, sääntelyä, koska meidän täytyy muistaa myös inhimilliset virheet. Ja meidän täytyy myös ajatella eh, tulevia sukupolvia. Siksi me, olemme, me kannatamme monia tarkistuksia ja, mutta meillä on myös eri käsityksiä. Me emme esimerkiksi puhuisi tietyistä vuosista, että kuinka pitkään pitää huolehtia tästä turvallisuudesta se vuonna 250 vuotta ja sitten homma on valmis ja vasta. Me täytyy muistaa puolintumisaika ja radioaktiivisuuden kestoaika tässä yhteydessä. On olemassa useitakin tarkistuksia, jotka toistuvat sisällöllisesti. Totta kai näistä sitten täytyy sopia kollegoiden kanssa. Tässä ei ole mitään sinänsä ongelmia. Tämäpä tästä. Kiitoksia tästä mietinnöstä ja kiitän esittelijää. Ja uskon, että tämä on oikein hyvä, että, että me tarvitsemme tietenkin, meidän pitää huolehtia siitä, että, että radioaktiivinen jäte täytyy poistaa ja sitä täytyy pystyä hallinnoimaan. Totta kai se on jokaisen valtion suvereni oikeus käyttää ydinvoimaa teollisuudessakin ja lä- tai lääketieteellisessä tekniikassa voidaan käyttää radioaktiivista, radioaktiivista mutta tietenkin jokainen ö, maa joutuu sitten alistua sitten IAEAn ää, sääntöihin. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos näin ei ole, niin, niin kiinnitin huomiota tuohon tarkistusten määrään. Ehkä ryhmien kannattaisi tätä miettiä, mitä tässä nyt tehdään. Minusta nyt tämän valiokunnan kannattaa kattaa mahdollisimman paljon näitä aiheita sellaisia, jotka ovat meidän toimivaltamme alaisia. Vastuuvaliokunta myös tietenkin käsittelee joitakin, joitakin asioita. Eli kuten sanoin, niin näiden tarkistusten ja kommenttien on pysyttävä tämän valiokunnan käsittelemissä asioissa, eikä harhauduttava siitä muihin asioihin, myöskään näissä tarkistuksissa. Esittelijä voisi kenties muistuttaa, tai koordinaattorit voisivat kenties muistuttaa ryhmiensä jäseniä tästä. Tämä siksi, että työmme pysyisi tehokkaana. No nyt tämän huomautuksen jälkeen puheenvuoro esittelijälle. Haluatteko sanoa loppuun muutaman sanan? I, um, thank you, President, and Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös jäsenille näistä kommenteista. Teidänkin huomautuksenne oli varmasti aivan aiheellinen. Siellä on paljon tarkistuksia, jotka ovat aika samansuuntaisia ja varmasti niistä päästään sopimukseen sen suhteen, että mitkä sitten jäävät sinne äänestyslistalle näkyviin. Ymmärrän tuon kommentin lausunnon pituudesta. Toisaalta tämä on kuitenkin lainsäädännöllinen teksti. Tässä me yritimme rajoittaa hyvin tarkasti tuota pituutta ja, ja tätä alaa, jota käsitellään, mutta ongelma on se, että kyse ei ole ainoastaan yhdestä asiasta, vaan monesta. Kuitenkin teemme tosiaan parhaamme, jotta varmistetaan se, että pituus ei ryöstäydy käsistä ja että tuo päävaliokunta sitten suurella mielenkiinnolla lukee tämän meidän lausuntomme ja siihen voisimme pyrkiä ihan systemaattisemminkin muidenkin paperien kohdalla. Tässä yritimme tosiaan keskittyä muutamaan tärkeään asiaan. Meitä on, meitä on kritisoitu hiukan täällä ja me olemme kritisoineet muiden toimielinten työtä mutta toivottavasti tästä saadaan tosiaan aikaan hyvin vahva kanta. Ja vielä kerran kiitokset kollegoille näistä kommenteista. Euh, euh, Muiden valiokuntien työ riippuu totta kai paljon siitä, kuka lausunnossa on valmistelijana. Ja komission puheenjohtajasta tietenkin riippuu myös paljon. on totta, että ne tärkeät asiat on saatavat mukaan lausuntoon. No nyt sitten kohtaan 35 esityslistalla, eli maksukyvyttömyysmenettelyt EUn yhtiöoikeuden yhteydessä. Tämä on siis lausunto ja sitä valmistelee valmistelija Julie Girling Niin, unohdin puhua tästä edellisen kohdan määräajoista, eli edustaja Lambertin lausunnon suhteen kompromissitarkistuksia, niiden tulee olla valmiita kolmas huhtikuuta mennessä. Nyt sitten edustaja Görlingin lausuntoon näistä maksukyvyttömyysmenettelyistä. Tämä on siis juuri valiokunnalle tämä lausunto. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. I hope, um, in the... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Toivottavasti huomautustanne valossa, mitä sanoitte lausunnoista ja tarkistuksista niihin, että tämä on suhteellisen yksinkertainen ja, ja olette suhteellisen sen tyytyväinen, ettei tule ihan liikaa tarkistuksia. Ehkäpä aluksi se, että lausunto on tai mietintö on laadittu jurivaliokunnassa, että voidaan tutkia lisälähentymistä siinä, että mikä mielestäni on oikeudellinen ja hallinnollinen aspekti tässä maksukyvyttömyyslaissa. Se, mitä he eivät katso, olisi mikään, tai heillä ei ole mitään erityistä huolta työllisyysnäkökohdista, ja tietysti sitä minä taas olen tarkistellut Yleisellä tasolla voisi sanoa, että johtopäätökseni on, että 2008 direktiivi, jota he pyrkivät muuttamaan itse asiassa työllisyys- ja sosiaalinäkökulmasta, on toiminut oikein hyvin. Ja on tietysti vaikea määritellä, ja voin vakuuttaa, että olen epätoisesti yrittänyt löytää, koska tiedän, että emme halua liikaa monimutkaisia mielipiteitä, lausuntoja mutta 2008 direktiivillä on sellainen vaikutus, että kun tekee töitä omien tavoitteidensa puolesta, niin ei tee sellaisia muutoksia, jotka itse asiassa muuttaisivat sitä tapaa, jolla työllisyysnäkökohdat toimivat, koska ne toimivat hyvin. Työmarkkinaosapuolten komission näkemyksen on ottanut huomioon ja voin vakuuttaa, että on laaja konsensus siitä, että 2008 direktiivi toimii hyvin. Meidän kannaltamme yritin käsitellä subsidiariteettikysymystä ja jäsenvaltiokohtaista joustavuutta, koska ne ovat edelleen tärkeitä. Mutta olen pyrkinyt pitämään asiat yksinkertaisina ja helppoina työstää, ettei tule liian monimutkaista lainsäädäntöä. Yksi osa-alue on, josta haluaisin kuulla näkemyksiä joka täytyy vielä käsitellä. Ja se olisi näkemykset siitä, että olisiko mahdollista tehdä lainsäädäntöaloehdotus, jolla saattaisi olla positiivinen vaikutus, ja, ja se olisi tästä konkurssiturismista. Tässä matkustetaan ympäri Eurooppaa ja valitaan se oikeuspaikka. Olen katsonut tätä yksityiskohtaisesti ja Työttömyysasia on yhdessä asiassa ja se on luonnonantajien rankkaus, koska se liittyy näihin konkurssiyrityksiin. Ja saattaisi olla arvoa siinä, että tehdään ehdotus tässä mielessä. Mutta kuten sanoin, olisin kiinnostunut kuulemaan, mitä muilla on tästä sanottavaa. Merci, Madame Morin. Kiitos, edustaja Morin. Kiitos puheenjohtaja. Mm, minä puhun Filip Bulanin puolesta. Hän on varjoesittelijä esittelijänä tässä edustaja Görlingin lausunnossa EPPn puolesta. Hän ei pystynyt jäämään tänne tähän esityslistan kohtaan saakka. Hän pahoittelee tilannetta. Hän haluaa kiittää edustaja Görlingiä tästä lausunnosta ja hyvästä työstä. Maksukyvyttömyys asiat perustuvat vuoden 2000 ja 2008 direktiiveihin ja ne ovat vaikuttavia asioita ihan maailman laajuisella tasolla. Nyt kannattaisi tutkia näitä maksukyvyttömyyteen liittyviä määritelmiä, jotta pystyttäisiin parantamaan EUn, EUn toimivaltaa näissä asioissa ja myös sitten toisaalta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia puuttua. Tämä parantaisi työntekijöiden tilannetta ja sekä myös velkojien tilannetta. Myös nämä palkkaturvalaitosasiat tulisi ottaa huomioon jäsenvaltioissa – yritysten konkurssit saattavat vaikuttaa talouteen hyvin voimakkaastikin. Siksi lainsäädännössä tulisi tutkia näitä asioita. Esimerkiksi työn tekijät voivat joutua hyvinkin pahoihin vaikeuksiin, jos yritys työnantaja menee konkurssiin. Ja tähän edustaja Bulaa ja muut varjoesittelijät pyrkivät kiinnittämään huomiota myös kohtiin 3, 4, 8 ja 9, niin että tästä saataisiin hiukan monipuolisempi tästä lausunnosta. Dankeschön. Ich möchte ebenfalls der Berichterstatterin äh, für ihre Vorschläge, die sie einstweilen einmal unterbreitet hat, herzlich danken. Minäkin olisin kiittää näistä ehdotuksista esittelijältä ja yksi teema, josta hän puhui, niin tarttuisin siihen heti, eli tämä turismi, konkurssiturismi teema, jota täytyy tarkistella lähemmin. Haluaisin viitata siihen, että tämä aihe, kun ajatellaan sitä taustaa vasten, että mitä yritysoikeudessa tapahtuu tai tulee tapahtumaan, koska juuri tämä toimipaikan muuttaminen ja eurooppalainen yksityisyritys, niin pitäisi ottaa huomioon tässä. Haluaisin myöskin liittyä siihen, mitä edellinen puhuja mainitsi, määritelmät. Niitä pitäisi tarkistella lähemmin ja siinä mielessä haluaisin ryhmän nimessä sanoa, että yritämme saada aikaan hyvää yhteistyötä ja esittää muutaman tarkistuksen. Oliko muita puheenvuoropyytöjä? Jos näin ei ole, niin minä lisäisin erään huomion. Se liittyy näihin tarkistuksiin, joita täällä kollegat ovat tehneet ja tähän konkurssiturismiin ja sen vastaiseen taisteluun. Se riippuu hyvin pitkälle harmonisoinnista, mutta toisaalta myös subsidiariteettiperiaate pitää muistaa. Se on meidän valiokunnallemme tärkeä asia, siihen, siihen pitää muistaa kiinnittää huomiota. Siitä tulee hyvin tärkeä aihe ja tarkistuksissa. Siihen kiinnitettiin huomiota 23. mennessä täytyy jättää tarkistukset ja sitten niistä äänestetään 14.4. jurivaliokunnassa ja sitten täysistunnossa 23. Ei vaan täällä täysistunnossa 23.6. tähän päätöslauselmaesitykseen kotiapulaisia koskevaan ilon yleissopimukseen, sitä koskevaan päätöslauselmaan on jätetty suullinen kysymys. Ja viime helmikuussa tämä asia oli esillä ja tämä suullinen tarkistus haluttiin, suullinen kysymys haluttiin jättää ja siihen kerättiin allekirjoituksia ja tavoitteena tai tästä keskusteltiin Genevessä maanantaina ja tiistaina eri sidosryhmien kanssa ja myös ILOn johtajan kanssa. Oliko tähän muutosesityksiä tähän suulliseen kysymykseen ja tähän päätöslauselmaesitykseen? Onko tähän mitään reaktioita? Geneven vierailut varmasti rikastuttivat tätä keskustelua. Yksimielisyys ei sinänsä ole ongelma, mutta meidän tulee siis miettiä, kuinka, kuinka tästä saadaan ehkä vieläkin, vieläkin monipuolisempi. Edustaja Morin halusi puheenvuoron. Niin puheenjohtaja EPPn puolesta sanon, että meistä tämä teksti on hyvä. Siitä päätettiin koordinaattoreiden kokouksessa ja keskustelua käytiin ILO-vierailun jälkeen ja, ja, ja sen vierailun hedelmät saatiin tähän. Saadaan tähän paperiin varmasti mukaan, mutta me emme tästä asiasta voi nyt tänään vielä mitään sanoa. Pues, señora presidenta, Yo espero que una vez además... Niin, puheenjohtaja. Ehkä on parempi puhua oman mikrofonin, niin ymmärtää paremmin. Diphan magos, oli de madurat, eh, No mennäänpä tässä vasemmiston. Olin äsken vas- mennään vasemmiston suuntaan enemmän kuin oikeiston suuntaan. No kuitenkin totesin, että olen EPPn kollegan kanssa täysin samaa mieltä koordinaattorin kokouksessa ja tuli todettua, että me odotamme nyt sisäll- työllisen, sisällöllisen työn ää, loppuun tekemistä ilon tasolla tämä yleissopimuksen osalta ja lienee miele, mielekästä odottaa sitten ää, Geneven jälkeen, että sitten jossakin seuraavassa valiokunnassa voidaan viilata tätä paperia edelleen. Haluaako komission edustaja sanoa jotakin, ehkä kommentoida, ei niinkään kommentoida tämän tekstin laatua, vaan, vaan muita toimenpiteitä? Uh, yes, I can uh, give some... Niin minä voin antaa hiukan yleistietoa tästä kontekstista, jos niin toivot niin käyttäisin siis tämän tilaisuuden kertoa, kuinka tärkeää nämä, näiden säädöllisten työolojen aikaansaaminen meille on, ja me, me seuraamme EU-jäsenvaltioiden ILO-lainsäädännön koordinointia hyvin tarkasti, ja myös tätä eri välineiden ratifiointia. Me olemme ottaneet aktiivisen roolin myös perussopimuksen ratifioinnissa. Seuraamme tätä koordinointia Teimme niin jo vuoden 2010 kokouksessa. Meillä on yhteistyötä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa myös kansainvälisissä työkonferensseissa. ILOn instrumenteista on neuvoteltu jo aiemmin ja meillä on tällaisia luonnostalaisista instrumenteista, eri välineistä ja siitä, miten ne noudattavat yhteisölainsäädäntöä. Yritämme pyrkiä havaitsemaan aiemmin aikaisin sellaiset aiheet, jotka voivat aiheuttaa ongelmia yhte, yhteislainsäädännön johdonmukaisuudelle ja yhdenmukaisuudelle. Olemme kertoneet näistä analyysituloksista myös ILOlle. Tässä on tärkeää korostaa sitä, että uusi ILOn perussopimus sopii hyvin yhteen myös yhteisölainsäädännön kanssa ja siksi jäsenvaltioiden tulee sitä noudattaa. Yhteisölainsäädäntö tarjoaa myös monia tällaisia vähimmäisstandardeja, kuten tiedätte. Joten siksi jäsenvaltiot voivat tarjota työntekijöiden myös parempaa suojaa kuin mitä tämä ILOn vähimmäissopimus edellyttää. Yhteisölainsäädännön korkeita standardeja tulee edelleen pitää yllä ja se on tässä kontekstissa erityisen tärkeä asia. Seuraava keskustelukierros siellä komissio pyrkii olemaan edelleen aktiivinen, jotta saataisiin aikaan hyvää tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kesken, kansalaisjärjestöjen välillä ja, ja myös liittyen tähän sopimukseen, joka koski kotiapulaisten tekemän työn ammattimaistamista. Sitten tästä sisällöstä tarkemmin työllisyysnäkökulmasta komissio tukee tätä tavoitetta, että pyritään nostamaan kotiapulaisten profiilia. Haluaisimme laajentaa tätä entisestään niin, että myös naisten osallistuminen työmarkkinoille paranee. Ja tämä perussopimus on siihen tärkeä väline niin, että mahdollisimman monia asioita saadaan tämän kotiapulaisotsikon alle. Tärkeää on kiinnittää huomiota myös tämän työn epävakaisuuteen, Kuitenkaan kaikkea työtä, kotiapulaisten tekemää työtä, ei voida nähdä tällaisena aliarvostettuna ja muutoin huonossa asemassa tehtävänä. Jäsenvaltioista on mielenkiintoisia esimerkkejä, jotka kertovat siitä, että kotiapulaisten tilanne ei suinkaan ole paranemassa, vaan että olot ovat yhä epävakaammat. Anna teille pari, tästä, äh, käytännön, pari käytännön esimerkkiä siitä, mitä me teemme. Meillä oli tällainen hanke, jota parlamentti ehdotti. Me panimme sen sitten toimeen. Se keskittyi tällaiseen epätavanmukaiseen työhön, työsuhteisiin. Ja tässä pilottihankkeessa sitten teimme tutkimuksen, jolla pyritään ymmärtämään paremmin pyritään ymmärtämään paremmin tällaista epävarmaa työtä, epätavallista työtä, niin että myös näillä työntekijöillä olevia sosiaalisia oikeuksia saataisiin edistettyä ja näiden työpaikkojen muutos saataisiin aikaan. Eli perussosiaalisten oikeuksien toteutuminen olisi tässä avainasemassa. tällaiset olosuhteet ovat yleistymässä. Tutkimme myös siirtotyöläisten työolosuhteita ja kollegani voivat antaa teille tästä lisätietoa. Jos teillä on yksityiskohtaisia kysymyksiä tästä sisällöstä tai tästä lainsäädäntötyöstä, niin asiantuntijamme voivat vastata. Kiitos. Kiitoksia. Näihin kysymyksiin voidaan palata, kun olemme Genevessä käyneet ja sieltä palanneet, eli se ensi maanantaina ja tiistaina. Tarkistukset tuohon päätöslauselmaistykseen tulisi jättää siis 24.3. mennessä kello 17 ja vain englanniksi. Ja kirjallisesti Seuraava kokous on siis 13. huhtikuuta kello 15. Muita asioita ei ole. Nyt esityslista on saatu käytyä loppuun. Ja tapaamme siis 13. ja 14. huhtikuuta. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mm gut? mm Sorgen